Kolleginnen und Kollegen, darf Sie zur ersten offiziellen Sitzung nach der Hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi ensimmäiseen kokouksemme kesätauon jälkeen. Meillä oli jo viime viikolla ylimääräinen kokous. Hei Anna. Meillä oli ylimääräinen kokous, jossa käsiteltiin aiheita, joita käsittelemme myös tänään ja ensi viikkoina ja päivinä pyytäisin, siksi tänään kestääkin vähän kauemmin, koska meillä on vielä ylimääräinen kohta esityslistalla, nimittäin uuden EU-lähet- Serbian lähettilään kuuleminen, koska hän haluaa nyt heti astua tehtävänsä. Äh, on järkevää järjestää tämä äh, aluksi äh, nyt näiden sääntöjen mukaisesti. Toivottavasti siis teille sopii. Se on siis ylimääräinen kohta. Ja sitten kohta kaksi. Ähm, puheenjohtajan ilmoitukset. Sihteeristö on valmistellut päätöslauselman Egyptistä ja Syyriasta, jota ryhmät voivat tarkastella. Kuulen kuitenkin, että on myös kollegoita ja ryhmiä, jotka sanovat, että Syyriasta ei pitäisi nyt laatia päätöslauselmaa, koska tilanne on niin epäselvä. Ehkä meidän täytyy olla hiukan joustavia sillä kukaan meistä ei tiedä, mitä ensipäivinä tapahtuu. Meillä pitäisi siis olla vain keskustelu. Samantyyppinen tilanne meillä on Ukrainan kohdalla ja Venäjän kohdalla. Viime viikollahan me siitä keskustelimmekin. Ja ulospäin välitimme kyllä vahvan viestin siitä, tästä, ja tämä parlamentin kanta on kyllä kuultu sekä Venäjällä että Ukrainassa. Nyt meidän pitäisi sitten myöhemmin koordinaattorien kesken keskustella siitä, mitä haluamme tehdä. Yksi vaihtoehto on tietenkin se, että kaikki nämä asiat, Syyria, Ukraina ja Ähm, muut kysymykset, ne ovat naapuruspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Eikö ehkä äh, komission sen Fyylle voisi äh, antaa julkilausuman näistä naapuruspolitiikan kysymyksistä äh, täysistunnossa ja me kävisimme sitten keskustelua keskiviikkona. Tämä olisi ainakin selkeä viesti selkeämpi kuin, että yksi näistä menisi kiireellisiin asioihin. Jos meillä olisi suuri yksimielisyys tässä taustalla, niin tämäkin olisi vaihtoehto. Pyytäisin, että nyt sitten hiukan harkitsette tätä kello oli kuuteen mennessä ja sitten voisimme ottaa kantaa tähän asiaan. Meillä on useita pöytäkirjoja, jotka tulee hyväksyä sihteeristömme on ollut erittäin ahkera kesäloman aikana ja olen vakuuttunut siitä, että olette hartaasti nämä kaikki pöytäkirjat lukeneet. E, huomaan, ettei kukaan näitä vastusta vai vastustaako. No sitten pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten menemme seuraavaan kohtaan, nimittäin EUn ja Kaakkois-Aasian maiden liiton asianin suhteiden tulevaisuus, ja pyytäisin, että kollega Bytikofer alustaisi tämän mietintönsä. Mehän haluaisimme keskustella tänään hänen mietintöluonnoksestaan. Äh, nyt näyttää siltä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 10. syyskuuta kello 12. Ja tältä pohjalta pyytäisin että esittelette eh, tai käsittelette tätä asiaa. AFET on vastuuvaliokunta, tämä on ensimmäinen keskustelu ja meillä on mahdollisuus 9. syyskuuta eh, kokouksessa Strasbourgissa keskustella Singaporen ulkoministerin kanssa. Ja se on varmasti eh, mielenkiintoista tässä yhteydessä. Reinhard, sinulla on puheenvuoro. No. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, tämän mietinnön aihe on siis poliittisen yhteistyön vahvistaminen, poliittisen yhteistyön Euroopan unionin ja ASEANin välillä. Tässä ei ole tarkoitus käsitellä Euroopan unionin ja ASEANin yksittäisten jäsenvaltioiden välisiä suhteita. Voimme lähteä siitä, että kun keskustelemme kumppanuus- sopimuksista näiden maiden kanssa lähitulevaisuudessa, niin maita sitten käsitellään yksityiskohtaisemmin. Ja eri maistahan sitten on myös tulossa kustakin oman mietintönsä. Näin ollen en halunnut nyt tässä mietinnössä keskittyä näihin yksittäisiin maihin. Tärkeää ja keskeistä tässä yhteydessä on mielestäni yksinkertaisesti analysoida tilannetta tässä maaryhmässä, jonka tunnemme ASEANina, analysoida tilannetta paitsi taloudellisessa mielessä myös, koska nämä maat pyrkivät tiivistämään omaa yhteistyötään. Tilannetta tulisi arvioida poliittisesti. Onhan kyseessä tärkeä Euroopan unionin kumppanitaho, taho, jonka tulee olla tärkeä, kun Euroopan unionin sekä Aasian yhteistyötä vahvistetaan. Meillähän on viime kuukausina ollut koko joukko kuulemistilaisuuksia aiheesta, ja toistuvasti on valiteltu sitä, että Euroopan unioni ei ole kiinnittänyt kylliksi huomiota Aasian, Kaakkois-Aasian muun muassa. Tuo Harmi on varmasti ollut aivan perusteltu, mutta nyt on lähdetty liikkeelle esimerkiksi Rova Ashton Singapuressa ensimmäistä kertaa osallistui äh, Shangri-La-foorumin keskusteluihin ja tämä on ihan tärkeä merkki. Tietenkin tätä yhteistyötä on vahvistettava, täydennettävä laajemmaltikin ja vahvistettava yhteyksiä eri asiantuntijaryhmien välillä. Tulisi myös äh, vahvistaa kulttuurisia ja talousintressejä, jotka tietenkin ovat varsin merkityksellisiä kummatkin. Tekstissäni äh, nostan esiin koko joukon institutionaalisia kehityskulkuja. Kun otin tämän työn vastaan, en edes tiennyt, että tällaisen EU-valtuuston johtajaa oltiin lähettämässä Jakarttaan. Nyt tässä kirjoitan, että olisi hyvä, että näin tehtäisiin avattaisiin lähetystä, mutta näinhän on siis jo tapahtunut. Ja ylipäätään näitä institutionaalisia puitteita ehkä tulisi vahvistaa mielestäni. Tässä haluaisin muun muassa pohtia ajatusta parlamentaarisesta yhteiskokouksesta Euroopan unionin sekä ASEAN jäsenvaltioiden välillä. Teidän mielipiteenne asiaan liittyen kiinnostaisi minua kovastikin. Pyrin tässä myös tekemään ihan yksittäisiä ehdotuksia, joiden pohjalta tätä asiaa voidaan lähteä ajamaan muun muassa tällainen kulttuurivaihdon teemavuosi EUn ja ASEANin välillä voisi olla yksi tällainen ajatus. Olen kuitenkin aika varovainen, mitä tulee turvallisuusulottuvuuteen yhteistyössämme. Mm, mielestäni Euroopan unionia ei tässä ehkä hyödyttäisi haukata liian suurta palaa kakusta. Toki on joitain aloja, joilla jatkuva yhteistyö turvallisuuskysymyksissä – kuten vaikkapa merirosvous, voisi olla järkevää ja molempia osapuolia hyödyttävää. Mielestäni meidän ei kuitenkaan tulisi, ja siksi pyydän, että katsotte myös kriittisesti tätä tekstiä, niin ettekä vain hyvän tahtoisesti sitä silmäile niin, että tarkastelette asiaa siltä kannalta, ettei tässä ole liikaa tällaista tyhjää toivomista, että toivotaan yhtä sun toista, mutta mitään ei kuitenkaan toteuteta. Olisi ehkä paras todella keskittyä joihinkin tärkeisiin näkyviin aloitteisiin poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi. Tämä mielestäni olisi tärkeä edistysaskel. Ja sitten äh, viimeinen huomio, puheenjohtaja. Yksi ASEAN jäsenvaltio on jo ilmaissut kritiikkiä tämä mietintö luonnosta silmällä pitäen, sen tiettyjä muotoiluja silmällä pitäen, muun muassa se, että tässä viitataan Euroopan parlamentin aiempiin päätöslauselma teksteihin, teksteihin ähm, jotka eivät välttämättä ole kaikkia ASEAN hallituksia tuolloin miellyttäneet aikanaan. Kyllä minä kuitenkin katson, että vaikka kuinka yhteistyötä ää, haluaisimmekin ASEANin kanssa, meidän täytyy samalla kuitenkin pitää kiinni siitä, että meillä täytyy olla oikeus myös kritiikkiä soveltuvilta osin esittää. Toivon näin myös toimineeni ja nyt odottelen kovasti huomioitanne ja tietenkin parannusehdotuksia. Kiitos. Bitte doch sich an kurze Reden. Pyytäisin, että pidätte kiinni lyhyistä puheajoista jos äh, edustaja Jegle vielä vähän enemmän vilkuttaa, niin sitten hän otetaan toiseksi vasta listalla, mutta nyt hän saa ensimmäisenä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain heti puheenvuoron, koska valitettavasti minun täytyy äh, kohta lähteä ja mennä äänestämään agrivaliokuntaan. Ja äh, monillehan äänestykset maatalousvaliokunnassa ovat tärkeitä juuri kotopuolen takia. kiitän esittelijää hänen mietinnöstään. Mielestäni se on hyvin onnistunut mietintö. Tämän haluaisin selkeästi sanoa. Se nostaa meidän tämähän astiset suhteemme ASEAN maihin selkeästi esille. Kiitän ryhmäni puolesta myös siitä, että varhaisessa vaiheessa on kaikki varjoesittelijät otettu mukaan ja haluaisin sanoa, että kaikki, tai monet niistä asioista, jotka keskusteluissa ovat nousseet esiin, monet asiat, joita olen pyytänyt, ne löytyvät nyt jo mietinnöstä. Meille kaikille kahdenväliset suhteet ovat tärkeä pohja sopimukselle ja me tarvitsemme toisaalta myös vähän toisenlaista laajempaa pohjaa. Meillä on jo seitsemän erillistä sopimusta ja siksi on järkevää, että näistä syntyy jotain yhteistä. Meillä on mahdollisuus ottaa kantaa talouspoliittisiin kysymyksiin, niin mietinnössä tehdäänkin. Mietin nostaa esiin myös turvallisuuspoliittisia näkökantoja. Kummassakin asiassa tekisin vain vahvistavia tarkistuksia, jotka selkeyttävät tilannetta, ehkä lisäävät keskustelua, mutta ne eivät ole mitään perustavanlaatuisia muutoksia. Sama koskee integraatiopolitiikkaa, joka täältä löytyy. Mielestäni on tärkeää, että poliittista integraatiota on, mutta tarvitsemme yhtä lailla taloudellista integraatiota ja tähän kuuluu myös kulttuuripolitiikka yhtenä osana tätä kokonaisuutta. Minulle koulutus on samanarvoista kuin yleinen kulttuuripolitiikka, koulutus ja tutkimus, ja tässäkin voimme tuoda kortemme kekoon. Parlamenttien rooli ja niiden yhteistyö, hyvä e, esittelijä, minä tuen teitä tässä täysin, ja jos puheenjohtaja ei nyt juuri kuuntele, niin kyllä me varmasti tulemme tätä keskustelua vielä käymään. Mutta tämä on tärkeä vaatimus, jotta voitaisiin tasa-arvoisena kumppanina keskustella tästä. Hyvä puheenjohtaja, puhuttiin muodollista parlamentaarisesta yleiskokouksesta tietäen, että tämä kuitenkin varmasti johtaa vielä keskusteluihin. Mutta minun tukeni tälle on. Ja nämä asiat ovat mielestäni tärkeitä ja meidän suhteidemme eri osa-alueet ovat selitet, esitelty hyvin ja jos ne vielä olisivat vähän tarkempia, niin sitten olen varma, että tämä mietintö on hyvä. Olen samaa mieltä, me emme halua mitään tyhjiä puitteita, vaan muutaman selkeän kohdan ja vahvistettu yhteistyö olisi tässä ensimmäinen tarpeellinen askel. Kiitoksia puheenjohtaja. Ich liebe diesen Vorsitzenden. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole kiire maatalousvaliokuntaan, mutta puhun kuitenkin lyhyesti, kun sitä pyysitte. Minäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni erinomaisesta työstä esittelijäämme myös erinomaisesta yhteistyöstä. Niin kuin Rova Jekle, minäkin olen esittelijän kanssa jo käynyt keskusteluja ja näin ollen katson, että teksti on oikeastaan jo pitkälti täysin kunnossa. Minäkin olen sitä mieltä, että parlamentaarista ulottuvuutta yhteistyössä tulee korostaa entisestään. Meillähän on erittäin myönteisiä kokemuksia yhteistyöstämme vaikkapa latinalaisen Amerikan parlamentteihin esimerkkinä. Äh, ne voivat olla aivan erinomaisia myös ASEANin parlamenttien suhteen. Esittelijän kanssa olen samaa mieltä siitä, että turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ei ehkä niinkään tulisi tässä pakottaa läpi. Turvallisuuspoliittinen eh, keskustelu on Euroopan unionissa jo tällaisenaan. Kyllin ongelmallista. Tietenkin tiettyjä ongelmia voi nostaa esiin, mutta en oikeastaan menisi juurikaan pidemmälle. Emme me itsekään oikeastaan eh, tämän tyyppistä yhteistyötä pysty vahvistamaan, joten miksipä sitä lähtisimme edes vaatimaan. Eh, en lähtisi todellakaan tätä tekstiä sen suuremmin muuttamaan. Ehkä joitain tarkistuksia voisin tehdä. Eh, minulle itselleni eh, työskentelyolosuhteet ovat hyvin tärkeä kysymys. Tämä on myös tärkeää taloudellemme, samoin ihmisoikeudet, kestävyys, naisten oikeudet ovat aiheita, jotka tulisi esiin ottaa. Olen myös hyvin iloinen siitä, että tässä eh, mietinnössä vaikka kovin monia aiheita nostetaankin esiin, samalla kunnioitetaan muiden valiokuntien oikeuksia. Meillähän on esimerkiksi eh, helposti syntyvä ongelma ulkomaan kauppavaliokunnan kanssa ja mielestäni tässä esittelijämme on valinnut erittäin taidokkaat sanamuodot tällaisten konfliktien estämiseksi, joten uskon, että voimme saada oikein hyvän enemmistön täysistuntoäänestyksessä tälle tekstille. Kiitos. Grazie Presidente, colleghi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä en valitettavasti voi yhtyä näihin kiitoksiin eh, herra Vytikhoferille, koska vaikka olenkin ECR-ryhmän ehm, varjoesittelijä minua ei laisinkaan ole kuultu ja tämä ei mielestäni ole hyvä asia. Tämä on vakava asia, jos ajatellaan demokraattisten ryhmien edustajia ja puhutaan demokratiasta muissa maissa, pitäisi olla demokraattinen myös meidän keskuudessamme. Täällä nostetaan esiin tärkeitä kysymyksiä, mutta joitakin toisia unohdetaan täysin. Täällä ei korosteta laisinkaan sitä, että kyse on markkinoista, jotka vuoteen 2015 mennessä ovat 600 miljoonan ihmisen potentiaaliset tärkeät markkinat Euroopalle. Kriisin aikoinakin mehän olemme investoineet huomattavasti ja minä en pidä siitä, siitä, että Eurooppa pidetään vain tällaisena pankkiautomaattina, joka auttaa muita maanta, kun taas Aasian maat ovat tehneet autonomisia kauppasopimuksia Japanin ja Australian kanssa. Me siis maksamme ja he sitten hyötyvät siitä, joten eh, en nyt haluaisi puuttua muiden valiokuntien työhön, mutta eh, kyllä eh, pitäisi huomioida myös se, millaista taloudellista äh, yhteistyötä näiden maiden kanssa voi olla, eikä pelkästään poliittista yhteistyötä. Me voi puhua tällaista parlamenttien värisistä yleiskokouksista äh, maiden kanssa, joiden, sellaisten maiden kanssa, joilla ei välttämättä ole edes parlamenttia. Bruneilla ei esimerkiksi ole parlamenttia, se on absoluuttinen monarkia. Laoksilla ja Vietnamilla on parlamentti, mutta siellä on vain yksi puolue, joten mistä me nyt oikein puhumme? Ensin meidän pitää katsoa, mistä on kyse, ja sitten ää, äh, ää, äh, täydentää tarkistuksiin tätä mietintöä. Tämä on demokratia, ainakin meidän demokratiamme. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Olen samalla linjalla kuin ne kollegat, jotka ovat esittäneet kiitoksensa tähän tekstiin. Mielestäni Reinhard Bütikofer on osoittanut kahdessa kohdassa, että vaikka asiat ovat erittäin hyvin viime vuosina kehittyneet, Euroopan parlamentti ei tähän ole kylliksi kiinnittänyt huomiota ja mielestäni Euroopan parlamentilla Euroopan unionilla tulisi olla tätä tärkeää maailman aluetta maailmankolkkaa varten mm, kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja se on tässä keskustelut tullut, keskustelussa tullut esiin. ASEANissa on nyt käynnissä oma integraatiohankkeensa mm, Mielestäni on hyvä, että tässä tekstissä ei kuitenkaan keskitytä siihen, vaan meidän ja ASEANin yhteisiin haasteisiin. Ja keskitytään pohtimaan sitä, miten voimme tietenkin yhtäältä tutustua toisiimme talouden ja kulttuurin kautta vaikkapa, joka on ehkä pikemminkin epätavallinen tapa tehdä ehdotuksia, mutta mielestäni hyvä. Minulla on ehkä muutama seikka, jotka mielelläni haluaisin vielä mukaan tähän tekstiin. Yhtäältä mielestäni on aivan oikein, että tässä erityisesti keskitytään ihmisoikeuksien alalla toimielinten väliseen yhteistyöhön ja se, että että eri tahot tässä ovat mukana, mutta kun ajatellaan vaikkapa talous- ja yhteiskuntaelämän kestävää kehitystä ASEANissa, niin sehän on hyvin tärkeää ja myös vakaa sosiaalijärjestelmä suojelee ihmisiä tällaisessa murrosvaiheessa ja antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua yhteiskuntansa kehittymiseen. Toiseksi tällainen yhteisparlamentaarinen yleiskokous mielestäni on kiinnostava ja ehdottomasti tukea ansaitseva aihe, jonka pohjalta voidaan sitten yhteistyötä lähteä entistä paremmin rakentamaan. Me tarvitsisimme myös erilaisia tarkastelumekanismeja, vaikkapa valiovertailu ja niin edelleen, joiden kautta voisimme No, tukea toisiamme. Ja kolmanneksi tietenkin sitten se, minkälaista poliittista lisäarvoa vakaat yhteistyösuhteet EUn ja ASEANin välillä luovat ylipäätään. Eli kyseessä on muukin kuin taloudellinen yhteistyö. Meidän tulisi pohtia, miten integraation tukeminen, ajatellen myös muita maita, myös mm, teollisuusvaltoja, voi hyödyttää maidemme kansalaisia. Ja jatkokeskusteluun tulen ehdottomasti osallistumaan ja kiitän siitä, että me meidät varoisittelijat otettiin hyvin varhaisessa vaiheessa työhön mukaan. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Um, kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että Eurooppa on syypää siihen, että meillä ei ole läheisempiä suhteita asianmaiden kanssa. Ja olen samaa mieltä edustaja Pytikofferin kanssa tämän mietinnön suhteen ja sen rohkaisun, jota tulisi osoittaa lähentymisen. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun amerikkalaiset ovat julkaiset oman ohjelmansa Aasian suhteen. Meidän pitäisi olla selkeitä siinä, että meidän puoleltamme intressiä ei ole osoitettu tarpeeksi. Tiedämme erittäin hyvin, että tämä ei ole ollut meille mikään prioriteettikysymys tämä suhde ASEAN maiden kanssa. Ja nämä maat tuntevat sen. Minä vierailin hiljattain Indonesiassa ja siellä kuulin pahoitteluja siitä, ettei Catherine Ashton ole voinut vierailla maassa. Ja puhumme nyt maasta, joka on maailman suurin muslimimaa. Se on demokratia. Poliittisesti, poliittisesta näkökulmasta olisi erittäin tärkeää että meillä olisi läheisempi suhde tämän maan kanssa. Se on G20-ryhmän jäsen ja se on myöskin erittäin tärkeää keskeinen maa ASEANin toiminnan kannalta. Eli olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Olen sitä mieltä, että parlamentaarinen kokous, vaikka todellakin eräät jäsenet eräät maat ovat sellaisia, että niitä ei voidakaan demokratiaksi suht- kutsua. Meillä on kuitenkin diplomaattisia suhteita niiden kanssa ja on mahdollista toimia parlamentaarisesti tai kansalaisyhteiskunnan tai virastojen kanssa näiden maiden kanssa. Ja se olisi hyödyllistä. Asia on yhä heikossa tilanteessa demokraattisen kehityksen suhteen, mutta tärkeitä askelia on saatu aikaan viime vuosina ja meidän tulisi niitä rohkaista. Ja olisi myöskin hienoa, että tässä puitteistossa voisimme mainita jotakin siitä, että toteutamme toimia korruptiovastaisessa taistelussa. Korruptio on suuri ongelma, ei vain näissä maissa, mutta todennäköisesti myöskin meidän omissamme maissa. Voisimme ehkä jakaa tässä tietoja parhaita käytänteitä. Ja viittaus siihen, että rahanpesua tapahtuu, ei ole riittävä. Voisimme myöskin mainita veroparatiisien vastaisen työn ja G20-ryhmän lausuman linjalla. Tämä olisi hyvin mielenkiintoista. Tässä ASEANin tietyt jäsenet ovat toimineet veroparatiiseina. Sitten merirosvous on mainittu. Se on ehkä hyvä esimerkki siitä, kuinka alueellinen yhteistyö voi tuottaa tulosta. Ennen tilannehan oli paljon pahempi ja tämän yhteistyön ansiosta se on parantunut todellakin Malakan salmen alueella. Olisi hyödyllistä myöskin liittää tähän laiton metsänhakkuu ja muut ongelmat, palmuöljyn tuotanto, Tämä yhteys on olemassa. Ja omasta ryhmästämme varjoesittelijä teki huomion siitä, että kun viittamme ihmisoikeuksiin, olisi hyödyllistä, että keskustelisimme ö, yhteiskunnallisista oikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista ja sosiaaliturvasta. Ja tässä kontekstissa haluaisin sanoa, että meidän pitäisi viitata vielä kahteen muunkin kysymykseen. Oikeuslaitoksen itsenäisyys on hyvin suuri kysymys monissa näissä maissa, erityisesti Indonesiassa, ja myöskin kuolemanrangaistus. aivan kuten me ACCn piirissä olemme toimineet, meidän pitäisi viitata myöskin kuoleman tuomioon. Tämä voisi olla meille viesti. Näiden maiden kansalaisyhteiskunta tervehti sitä ilolla. Ja monissa näissä maissa käydään keskustelua kuolemantuomiosta. Monet maat ovat jäädyttäneet kuolemantuomion käytön, täytäntöönpanon ja ne ovat hyvin kiinnostuneita asiasta. Usein kun on tapauksia, jossa näiden maiden asiakkaat menevät ähm, Lähi-Itään ja joutuvat siellä työssä ongelmiin, ovat hyvin kiinnostuneita tästä asiasta, mutta meidän olisi hyvä myöskin niihin viitata. Kiitoksia. Kiitoksia Charles uh, eh, Kiitoksia. ASEAN on ähm, monitahoista yhteiskunnasta, yhteistyöstä hyvä esimerkki, mutta tämä ei millään tavalla vastaa Euroopan unionia. Sen poliittiset kunnianhimot poliittisena unionina ovat erilaisia ja ASEAN on ennemminkin taloudellinen järjestelmä ja kuten Sosiaalidemokraatit tässä huomautti, äh, se on hyvin sekalainen joukko demokratioita, absoluuttisia monarkioita, kommunistisia hallintoja ja ihmisoikeustilanne on hyvin hajanainen. Historia näissä maissa on hyvin eriävä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että sen rooli on tärkeä. Minulla on muutamia huomautuksia, esimerkiksi kappale 6 tässä puhutaan Euroopan unionin ja maiden parlamentaarisesta äh, kokouksesta. Me olemme nyt ilmeisesti ehdottamassa tämän tyyppistä työtä joka paikassa maailmassa. Se maksaa kuitenkin hyvin paljon. Meidän tulisi arvioida, minkälainen lisäarvo tällaisilla mm, parlamentaarisilla mm, kokouksilla olisi. Tämä ehkä on jonkinlaista jo tehdyn työn toisintoa. Minä olen melko lailla skeptinen siitä, tuottavatko ne minkäänlaista lisäarvoa. Nehän ovat hyvin kalliita veronmaksajille. Meidän pitäisi toteuttaa tutkimus siitä, kuinka yksi niistä, se, jota mitä aluksi itsekin tuin Itä-Euroopassa, Euromed ja muut, miten ne ovat lisänneet tähän demokraattiseen vaihtoon ja keskusteluun. Sitten kappale 19, minulla on ongelmia. Tämä on hyvin vihreä näkemys maailmasta, erityisesti metsähakkuiden ja palmuöljyn tuotannon vaihdanta välinnä käytön suhteen. Näissä kaikissa maissa on erilaiset taloudet ja niillä on mahdollisuus päättää niiden suhteen itse. Sitten kappale 25, Rohingisi vähemmistö Burmassa. On hyvä. Erityisesti kappale 14, jossa korostaa sitä, että meidän tulisi luoda enemmän Euroopan unionin yliopistoja englannin kielellä. Tämä on hyvin erikoinen näkökulma. Useinhan meillä on monikielinen kanta ennemminkin. Minua ei tämä ilahduttaa, mutta ainakin Teoriassa tämähän aiheuttaisi yhdistyneen kuningaskunnan oman maani suhteen lisäkilpailua. Monethan tulevat Eurooppaan nimenomaan siksi, että koulutus tarjotaan englanniksi. Ehkä minun pitäisi vastustaa tätä. Tämähän saattaisi ähm, uhata Lontoon asemaa huippuyliopistojen paikkana, mutta tämä on muutoin hyvän suuntaan menossa. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and to... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja herra Bytikoverille kaikille kollegoille. Kiitoksia tästä mietintöluonnoksesta, jonka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi. Ulkosuudenhallinnosta me toivotamme tervetulleeksi tämän äh, ajattelutavan siellä taustalla ja myöskin tämän mietintöluonnoksen. EUn ja ASEAN-maiden välinen suhte on äh, jo hyvin pitkä, mutta äh, meillä on ollut eh, eräänlainen puuttuva linkki eh, EUn ja Aasian suhteissa tässä, mutta nyt viime vuosina tätä suhdetta on vahvistettu huomattavasti, koska olemme sitä mieltä, että on EUn etujen mukaista vahvistaa ASEANin integraatiota. Tämä asian äh, alue sitä äh, karakterisoi äh, kilpailu ja me Euroopasta haluaisimme tällaista hyvin itsevarmaa ja yhtenäistä ja jolla on samanlainen näkemys monenkeskisyydestä ja oikeusvaltioperiaatteesta kuin meillä. Siksi ei ole mikään yllätys se, että olemme viime vuosina tehneet kovasti työtä tämän suhteen kehittämiseksi, mukaan lukien monet korkean tason vierailut ja Brunein toimintasuunnitelma, joka on ikään kuin tämän suhteen tiekartta. EUn ja ASEANissa, EUssa ja ASEANissa on jotain ainutlaatuista. ASEAN yrittää löytää tietään kohti integraatiota. Me voimme tuoda tähän suhteeseen jotain, jota muut kumppanit eivät sillä tavoin voi tuoda, kun on kyse esimerkiksi sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja niin poispäin. Mietinnössä myöskin mainitaan vahvistettu yhteistyö ei-perinteisen turvallisuuden alalla. Tämä on kovasti sekä EUn että ASEANin suhteen edun mukaista kehittää tätä asiaa pidemmälle. Me pidämme tätä poliittisten turvallisuuden kysymystä ikään kuin kolmantena tärkeänä kysymyksenä, jossa olisi jatkoyhteistyön mahdollisuus. Meidän tulisi pitää mielessä, että ensi vuonna kaikki ASEAN ulkoministerit tulevat Brysseliin ja tulevat tapaamaan EU-vastapuolensa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen hetki. Voimme tarkastella, missä vaiheessa olemme ja asettaa kunnianhimoisia uusia tavoitteita tulevaisuutta varten. Mietinnöstä sitten se vastaa hyvin paljon meidän toimintaamme ja ajattelutapaamme. Me toivotamme tervetulleeksi viittaukset siihen, että täytyy kehittää tällainen poliittisesti kokonaisvaltaisempi suhde. Sitten tässä johdanto-osassa eh, puhutaan kahdesta asianministerikokouksesta, josta yksi pidettiin Brysselissä, näin ei aivan ole. Eh, viime vuonna oli yksi Bruneissa vuonna 2012 ja vuonna 2014 järjestetään eh, kokous Brysselissä. Tässä oli siis pieni virhe. Sitten kohdassa kahdeksan puhutaan merirosvoudesta ja piratismista ja tätä voitaisiin hiukan laajentaa. Eh, voitaisiin puhua ehkä meriturvallisuudessa, se huomioi piratismin mutta myös, eh, ja, ja merirosvuoden, mutta myös eh, laajemmat kysymykset. Ehm, sitten turvallisuus, jossa EUlla on ehm, paljon Tietotaitoa tai muilla ei niinkään ole, niin tämä voisimme ehkä ottaa jotenkin mukaan kohtaan 20. Kohdassa 25 on viittaus ja se on ymmärrettävää eh, Burma Myanmarin ihmisoikeustilanteeseen. Nyt kysymys kuuluu, että onko tämä sanamuoto sopiva vai meidän mielestämme sitä voitaisiin ehkä muuttaa hiukan maltillisemmaksi vahvaa tukea eh, tälle, että mainitaan ICC ja myöskin kuoleman tuomio osa-alueena, jossa, jota tulisi tulevaisuudessa käsitellä. Kiitoksia. Thank you, Chairperson. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. DEFCO-pääosaston puolesta Euroopan komissiosta, kuten kollegat, me tuemme tämän mietinnön suosituksia. Monet näistä suosituksista ovat jo linjoilla toimien kanssa, joita ollaan toteuttamassa, ja haluaisin korostaa että jonkin verran, on erittäin tervetullutta, että tämä mietintö haluaa tukea Euroopan unionin osoittamaa apua ASEANin integraatioprosessille. Komissiohan on tässä tärkeässä roolissa luonnollisesti. Ja yksi asia, jonka halusin mainita, on se, että kolme hiljattaista päätöstä, jotka on juuri viimeisen kuukauden aikana tehty ovat hyvin paljon linjoilla sen kanssa, minkälaista ihmisoikeuksia kattavaa dialogia meillä oli. Tämä asia tulee kappaleessa 23 esiin. Sitten meillä on myöskin tärkeää korkeamman koulutuksen yhteistyötä, jossa koulutuksen vastaavuutta ja siirrettävyyttä pyritään parantamaan. Sekin on hyvin paljon samalla linjoilla näiden suositusten kanssa. Sitten kolmas asia liittyy uuteen rajojen kontrollijärjestelmään ja maahanmuuttojärjestelmään. Tämä tulee kappaleessa kahdeksan esiin. Nämä koulutus- ohjelmat rajaohjelmat tukevat suoraan ihmisten yhteyksiä. Kuten sanoin, yhteyks, yhteydet ovat yksi niistä avainasioista, joita asianmaat haluaisivat parantaa. Tämän, alun, tämän vuoden alusta lähtien meillä on ollut yhteistyökomitea, joka tarkastelee tulevaa yhteistyötä ja pyrkii tunnistamaan niitä alueita, joilla tulevaisuudessa voitaisiin toimia erityisesti näiden suositusten linjoilla. Erityisesti meillä on ilmastonmuutoksen liittyvää työtä, kuten kappaleessa 18 mainittu, Ja sitten haluaisin myöskin mainita vielä tämän laittoman hakkuun. Meillä on Fleht-sopimuksen mukaista yhteistyötä monen maiden kanssa tällä alueella ja tämän työn tärkeys on jotakin, jota on näissä kommenteissakin jo tuotu esiin. Tämä mietintö on erittäin tervetullut, se on hyvin paljon samalla linjoilla sen kanssa, mitä tehdään ja toivomme jatkavamme tähän samaan suuntaan. Kiitoksia. The rapporteur. Esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama huomio enää minulta. Ensinnäkin, kun tällaisia mietintöluonnoksia tekee, täytyy muistaa, että on tietyt muodolliset rajoitukset, jotka on otettava huomioon. Ja tästä syystä en koko joukkoa kysymyksiä ollut saanut mahdutettua tekstiin. Olen kuitenkin hyvin kiitollinen, että nyt tässä ensimmäisessä keskustelussa valiokunnassa nostitte näitä tärkeänä pitämiänne aiheita esiin ja tulenkin näin vielä täydentämään tekstiä tarkistustenne pohjalta, eli tehdään sinne tilaa. Täällä viitattiin tuohon kappaleeseen 25. Rohingya kansan tilanteeseen viitattiin. Olen itse asiassa jo saanut lupauksen Myönmarin taholta ehdottaa, että he tarkastelevat muotoiluaan niin, ja todella te, että kaikki vielä tarkastelemme tätä sanamuotoa luonnollisesti. Sitten viimeinen huomio varjoesittelijä ECR-ryhmästä kritisoi minua, totesi, että häntä ei epädemokraattisesti ollenkaan oltu kutsuttu varjoesittelijöiden keskusteluihin. Luulenpa, että tässä on väärinkäsitys myös teidän puoleltanne. Minä kutsuin kaikki poliittiset ryhmät näihin neuvotteluihin, kaikki poliittiset ryhmät. Saattaa olla, että teitä ei ehkä ryhmässänne vielä oltu nimitetty varjoesittelijäksi, että ette kutsua saanut, mutta kyllä torjuisin tuon kritiikin. Se, että minua syytetään siitä, että en tekisi yhteistyötä on aivan uusi asia. Varmasti kollegani Tanok myös voi teille vahvistaa, että olen aina valmis etsimään yhteistyötä kaikkien eri poliittisten ryhmien kanssa ja siksi pyytäisin, että pohditte vielä tuota esittämänne kritiikkiä. Voi olla, että tämä on johtunut pikemminkin omaan poliittisen ryhmänne järjestelyongelmista. Halusin tässä mm, vielä todeta, että se, että tässä todetaan, että joku hyötyy muiden toimista, tällaista minä en tänne tekstiin ajo, kuulkaa ottaa mukaan, mutta tietenkin muuten myös teidän kohdallanne olen hyvin kiinnostunut näkemään konkreettisia tarkistuksianne, joita luonnollisesti hyvin huolellisesti tarkastelen niin, että saamme aikaan mahdollisimman hyvän lopputekstin. Kiitos. Puheenjohtajan mikrofoni. Edustaja Demartti, niin haluaisin vain kollegalle sanoa, että kyllä minut löytää parlamentin virallista nettisivuilta ryhmäni varjoesittelijälle, joten olen kyllä ihan näkyvä herra Bütikhofferille, kuten kaikille muillekin. Kiitoksia. No siinä tapauksessa pyytäisin, että tarkastelette vielä omasta sihteeristöstänne, että ovatko ne hukanneet sen kutsu jonnekin. No, mutta herra Bytikofer, vähän elegantimmin pyytäisin. Minä yritin puhua elegantisti, arvoisa puheenjohtaja, mutta kun minua sitten vielä syytellään, niin kyllä minullakin oikeus sentään jotain sanoa. Se oli ensimmäisellä kerralla niin elegantisti sanonut, että, sanottu, että minäkään en sitä huomannut. No niin, sydämelliset kiitokset. Mennään sitten esityslistan kohtaan viisi. Euroopan naapuruuspolitiikka. Tämä mietinnön jaoimme kahdelle esittelijälle. Meillä on yhteisesittelijät siis. Äh, itäinen naapuruus, äh, kollega Sarjus Volski ja eteläinen naapuruus, kollega Pantseeri jos saan tästä jotain sanoa, niin me olemme Euroopan unionissa, olisimme hyvin pitkille kehittyneet, jos tulevaisuudessa herra Panzeri tekisi itäisen kumppanuuden ja herra Volski eteläisen kumppanuuden. Silloin olisimme pitkällä, mutta nyt menen kyllä varmaan liian pitkälle, emme ole vielä päässeet tähän. Siksi herra Sarjus Volski sai jälleen kerran tällä kertaa puhua itäisestä kumppanuudesta. Jatsek. Vielen Dank, Herr Präsident. Uh, I think that we have covered quite a road. Kiitoksia puheenjohtajalle. Me olemme kattaneet jo pitkän tien. Meillä on ollut yhteisiä kantoja siitä, mitä näissä naapurustopolitiikoissa on yhteistä ja mitä niissä on eroa. Aivan aluksi äh, Öm, ähm, esittelin ensimmäisen luonnokseni ulkoasianvaliokunnalle, ja tämä on myöskin tärkeä Euroopan parlamentille. On tärkeää, että meillä on kanta ennen Vilniuksen huippukokousta, sillä Euroopan parlamentilla on se etu, että se voi sanoa avoimemmin tiettyjä asioita, ja se voi myöskin aivan viime hetkeen asti päivittää lausuntojaan toimintatapamme vuoksi. Ja tätä pitäisi käyttää täysin hyväksemme. Tämä prosessi on dynaaminen, asioita saattaa tapahtua aivan viime hetkellä ennen täysistuntoa voimme lisätä tähän mietintöön vielä lisää huomautuksia. Itäisen naapuruston maat tässä pohjaan komission raportteihin kuuden maan kohdalla ja neljän maan kohdalla mehän olemme jo pitkällä assosiaatiosopimusten suhteen. Siis näissä neljässä maassa olemme jo neuvotteluissa pitkällä. Yksi on sellaisessa tilanteessa, että sitä sopimusta ei lopulta voitu allekirjoittaa. Loput ovat loppusuoralla. Ja sen jälkeen, kun itse olen laatinut ensimmäisen luonnokseni ja kun sen lähetettiin käännettäväksi tuli esiin uusia seikkoja, uudenlaista painostusta, jota eräs kolmas maa, nimittäin Venäjä, on harjoittanut näitä naapurustopolitiikka-maita kohtaan. Se on pyrkinyt jarruttamaan yhteistyön etenemistä Euroopan unionin kanssa. Tämä koskettaa esimerkiksi niin kutsuttua Ukrainan ja Venäjän kauppasota. Ahvetissa keskusteltiin asiasta hiljattain ja tämä on jotakin, minkä suhteen meidän tulee tekstiä täydentää tarkistuksiin. Kuten sanoin, tässä on ensimmäinen luonnos kyseessä. Minä vastaan puolesta tästä tekstistä. Ja kuten tiedätte, tämä on hyvin rajoitettu. Kaikki mietinnöt ovat rajallisia, niiden sanat on laskettu. Ja meillä on hyvin vähän liikkumavaraa ja tilaa. Joudun siksi keskittymään kaikkein tärkeimpiin asioihin tässä tekstissä ja jättämään eräitä asioita, joita olisin mielelläni ottanut mukaan tekstin ulkopuolelle. Luotan tässä kollegoihin ja varjoesittelijöihin. Teidän täytyy tarkistusten kautta rikastuttaa tekstiäni. Minä pyrin lähestymään itäisen kumppanuuden itäisen naapuruston kysymystä holistisesti kokonaisuutena, en maa maalta, sillä tällaista lähestymistapaa paljon valiokunnassa käyttäneet Toisaalta tätä maakohtaista lähestymistapaa, kun meillä on maakohtaisia mietintöjä. Olen kuitenkin pyrkinyt ottamaan yksityiskohtaista tietoa kunkin maan kohdalla ja säilyttämään viestin tiiviinä liittyen siis naapurustopolitiikan tilanteeseen ennen Vilniuksen kokousta. Tässä haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat olleet mukana työssä, mukana rikastuttamassa minun ehdotuksiani ja Osittain nämä huomautukset otetaan mukaan siis tarkistusvaiheessa tekstiin, erityisesti Azerbaidžanin kohdalla. Tässä edustaja Jäättenmäki on tehnyt e- ehdotuksia sitten Georgian suhteen Lisek, Azerbaidžanin suhteen Boremba, sitten Ukrainan suhteen edustaja Watson. Meillä on rajalliset mahdollisuudet tulevan yhteistyön suhteen Tämä sama koskettaa luonnollisesti varjoesittelijöitä. SND-ryhmästä Sives, Kovender, Weber, Kuten sanoin, tämä prosessi on hyvin dynaaminen ja asiat tulevat vielä muuttumaan ennen viimeistä lopullista tekstiä ennen Vilniusta. 4. lokakuuta meillä tulee olemaan käsittely. Silloin meidän täytyy luoda viimeinen katsausteksti, ja kun tulemme kuulemaan huippuasiantuntijoita. Luonnollisesti olen avoin lisäehdotuksille ei vain esittelijöiden, varjoesittelijöiden, mutta myöskin kaikkien valiokunnan jäsenien ehdotuksille. Tämä mietintö on hyvin tiivis. Se on nyt teillä nähtävänänne. Sitten viimeinen yleinen huomio. Tarkoituksena ei ole miellyttää ketään. Euroopan komissio on näiden sopimusten kanssalaatia, mutta sitä ei ole pyritty miellyttämään, eikä myöskään äh, maita, jotka saattavat olla hyvin herkkänahkaisia sen suhteen, miten niistä sanotaan. ja se on pyritty rehellisyyteen ja yleinen linja tässä valiokunnassa, joka on ollut herra puheenjohtaja sellainen, että tämä on meidän parlamentaarisen politiikkamme väline. Tarkoituksena on tehdä vaikutus ja toisaalta rohkaista. Mietinnön tarkoitus on pahoitella myöskin tämän prosessin dynamiikan puutetta. Ja tämän vuoksi me toimimme nyt tällä kertaa juuri ennen huippukokousta. Tässä haluaisin onnitella valiokuntaa, hyvä puheenjohtaja, siitä tärkeydestä, jota se on osoittanut tälle työlle kokoontumalla viime viikolla ja keskustelemalla Ukrainasta. Ukraina tässä on kuitenkin vain symboli, sillä siellä on vaikeuksia. Mutta tämä sama dynamiikan puute koskettaa kaikkia, erityisesti myös näitä assosiaatiomaita. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän yhteisesittelijän ja olen periaatteessa aivan samaa mieltä tästä yleispuitteesta ja myöskin tästä tavasta, jolla loimme tämän ensimmäisen mietintöluonnoksen. Ja olen myös samaa mieltä siitä, että täällä on vain hyvin vähän tilaa, miksi me valitettavasti pysty kattamaan täysin eri maiden tilannetta. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun otettiin käyttöön uusi lähestymistapa naapuruuspolitiikassa. Voidaan sanoa, että on tapahtunut joitakin myönteisiä kehityssuuntauksia yhteistyössä ja monet kumppanit ovat yrittäneet vahvistaa suhteita Euroopan unioniin vuonna 2012 ja vielä enemmän 2013 ne ovat olleet vaikeita vuosia johtuen poliittista epävakaudesta ja vaikeasta sosiotaloudellisesta tilanteesta. E, eteläisissä maissa esimerkiksi kansalaisyhteiskunta tuo äänensä yhä voimakkaammin kuuluviin mutta muutokset eivät ole mitenkään lineaarisia ja näemme seuraukset. Ja on vielä useita ongelmia, joita on käsiteltävä hyvin vakavasti, eh, erityisesti kun on kyse vapauksista, tiedotusvälineen vapauksista, uudistuksista, jotka usein ovat hyvin ristiriitaisia. Eh, suurin osa näistä maista on poliittisessa siirtymävaiheessa ja kansalaisyhteiskunnan dynamiikka on yhä tärkeämpää, jotta voitaisiin edistää demokratiaa. Minun on sanottava, että kun eh, käsittelemme tätä mietintöä, meidän täytyy lähteä siitä, että ja tietenkin tämä koskee myös itäistä kumppanuutta, mutta erityisesti eteläistä kumppanuutta, että olemme tilanteessa, joka muuttuu jatkuvasti ja meidän on se huomioitava. Tämänhetkinen tilanne Egyptissä ja Syyriassa äh, on hyvin äh, räjähdysaltis ja äh, haluaisin hiukan kommentoida myöskin liittyen näitä päätöslausimia näihin kahteen maihin. Egypti, eh, sen, eh, tämän eh, vallankaappauksen jälkeen nyt meidän täytyisi miettiä, miten pystyisimme saamaan aikaan kansallisen rauhanomaisen tilanteen ja kuinka egyptiläiset pystyisivät itse päättämään, kenen haluavat heitä hallitsevan ja tämä siirtymä demokraattista valtiota kohtaan, sitä mielestäni pitäisi valvoa ja seurata jatkuvasti. Ja Euroopan unionin täytyisi olla toimia paikan päällä mm, politiikan kautta, joka perustuu kolmeen asiaan. Tuetaan prosessia, joka huomioi oikeudet, sitten vaalit ja sitten investointi Taloudellisesti investointi, joka auttaa tämän valtion nostamisessa vaikeassa kriisistä. Nämä ovat kolme asiaa, jotka liittyvät toisiinsa. Sitten Syyria. Mielestäni meidän täytyy löytää joku tapa määrittää tässä jotain. Tässä me maksamme nyt omia viivästymisiämme ja lännen viivästymistä. Syyrian sota on sota, jota kukaan ei halua eh, ja kukaan ei oikein tiedä, minkä tyyppinen sota se on. On eräs uusi tekijä, jota on korostettava, nimittäin se, että eh, lännessä on noussut esiin ääniä, jotka ovat eh, kyllästyneitä tähän sotaan ja jotka painostavat hallituksia ja parlamentteja. Tässä nyt ajattelen esimerkiksi Iso-Britannian parlamentin äänestystä. Tietenkin on rankaistava kaasuiskusta, mutta tällainen välintulo ei välttämättä ratkaise tilannetta päinvastoin, ehkä pahentaa sitä. Meidän täytyisi nyt hyödyntää sitä aikaa, joka on ennen kongressin äänestystä painostaaksemme erityisesti niitä valtioita, jotka ovat Assadin ystävävaltioita, erityisesti Venäjää, jotta saadaan aikaan tiekartta, jolla päätetään tämä sisällissota ja jollain tavoin määritellään tällaisia siirtymävaiheen eh, eri eh, pisteitä eh, Syyriaa varten. Ja kun on kyse naapuruspolitiikasta, me voi vain byrokraattisesti kirjata ylös, mitä on toteutettu. On asioita, joista on tärkeää, että parlamentti ottaa poliittisesti kantaa. Ja sitten lopuksi mietinnössä yritin nostaa esiin tiettyjä aspekteja, erityisesti sitä, että jälleen kerran äh, halusin korostaa sitä, että on tarpeen, että parlamentti otetaan mukaan naapuruuspolitiikkaan äh, konsultaatio- ja tiedotusprosessin kautta ja myöskin tällaisen erityisen task forcein kautta. Tämä pitäisi tuottaa käsin kosketeltavia tuloksia ja tässä yhteydessä on tärkeää se, että parlamentin jäsenet voivat osallistua tarkkailijoina esimerkiksi ihmisoikeuksien alivaliokunnan matkoihin. Ja kun on kyse demokraattisten instituutioiden kehittämistä ja poliittisista puolueista, niin tätä on tuettava voimakkaasti. Ja sitten tarvitaan todellista liikkuvuutta, liikkuvuuspolitiikkaa, jota on kehitettävä. Sen tulisi olla uusi naapuruspolitiikan pilari eh, erilaisten sopimusten kautta, esimerkiksi itäisen kumppanuuden kautta. Ja lopuksi on tärkeää myöskin tukea alueellisia eh, kehitys projekteja, jotta voitaisiin vahvistaa alueellista integraatiota, ihmisten eh, pääomien ja tavaroiden liikkuvuutta. On sitten useita sellaisia kohtia, joita on vielä vio, eh, vio, viilattava ehm, tarkistuksin. Eh, esimerkiksi kun on kyse näistä ehm, varoista, joita diktaattorit ovat äh, vieneet kansalta. Ja tulisi, kun on kyse uudenlaisesta naapuruspolitiikan prosessista, tässä tarkoitus on se, että parlamentti ei ainoastaan tee päätöslauselma, joka äh, jotenkin ähm, määrittelee naapuruspolitiikkaa, vaan dynamisoisi äh, tämän tilanteen ja äh, sanoisi, mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä näiden maiden suhteen. Ja sitten äh, tämä on tärkeä osa äh, Itä-Euroopan politiikkaa, koska suuri osa Itä-Euroopan politiikkaa kulkee juuri naapuruspolitiikan kautta. Ähm, nyt olen valmis kuuntelemaan kaikkien mielipiteitä ja sitten ottamaan huomioon ne asiat, jotka tästä puuttuvat. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. E, Kiitos oikein paljon. Haluaisin tässä muistuttaa, että piakkoin osallistumme itäisen kumppanuuden kolmanteen huippukokoukseen ja siitähän tässä mietinnössä nyt erityisesti on kysymys. Viimeisten kahden vuoden aikana olemme ajaneet erittäin aktiivista EU-politiikkaa itäisen kumppanuuden maiden suhteen, ehkä valko lukuun ottamatta, jonka kanssa yhteistyö on jäissä. Mutta meillä on ollut hyvin paljon yhteyksiä Euroopan parlamentin ja näiden eri maiden välillä. Euronest on ollut hyvin aktiivinen ja olemme hyvin nähneet, mitä etua ja mitä haittaa yhteistyöstä on ollut kumppaneillemme. Äh, enemmän enemmästä periaatetta More for More voidaan äh, kuvata hyvin äh, katsoen eri maiden välisiä eroja. On valtioita, joissa edistys on ollut suurta esimerkiksi yhteisen kaupan alalla, mutta toisaalta on maita, jotka eivät ole siitä lainkaan kiinnostuneita. Varsovan viimeisimmän huippukokouksen päätelmät osoittavat, että ne, jotka haluavat yhteistyötä edistää, heidän on sitä voitava edistää, ja niiden, jotka eivät halua, niin tietenkään ei tarvitse näin toimia. Edistystä on siis mielestäni ehdottomasti olemassa ja Euroopan parlamentin tulisi välittää hyvin voimakas viesti naapuruuspolitiikastaan. Kyllä tämä politiikka edistää monia asioita, vaikka se nyt ei ehkä niin kauhean näyttävää olekaan. Me olemme päässeet ihan parissa vuodessa kyllä monissa kysymyksissä eteenpäin. Eli onko lasi puoli tyhjä vai puoli täynnä? No en minä tiedä. No luonnollisesti on vielä monia asioita, jotka ovat hoitamatta. Jotkut alueelliset konfliktit odottavat vielä ratkaisuaan, eikä kaikissa välttämättä ole kovin suuria toiveita edes ratkaisun löytämisestä. Mutta tässä mietinnössä tulisi kuitenkin ottaa huomioon se, että Venäjän karhu on jälleen herännyt. Tai oikeastaan se on ollut aina hereillä, mutta nyt se murisee aika äänekkäästi. Ja uskonkin, että tämä mietintö, sen tulee myös tuo Venäjän karhu ottaa huomioon ja hän esittelijäkin tuossa aiemmin mainitsi. Tuon ensimmäisen ehdotuksen analysoinnin pohjalta voin todeta, että ihan tällaisenaan emme tekstiä voi hyväksyä. Me emme voi tuomita yhtään valtiota. Voimme korkeintaan todeta, mikä sen politiikassa on mielestämme hyvää ja mikä huonoa. Tuossa viikko sitten kävimme keskustelua ja kyllä me katsomme, että erityisesti Ukrainaan liittyvää tekstiä täytyisi vielä muokata. Tässä täytyisi kyllä mielestäni olla myönteisempiä ja luonnollisesti antaa pikemminkin kannustimia. Mitä tuohon eteläiseen ulottuvuuteen tulee naapuruuspolitiikassamme, mielestäni ylipäätään meidän ei tulisi puhua erikseen idästä ja etelästä. Meillä tulisi olla yhteinen naapuruuspolitiikka kaikkiin eri ilmansuuntiin, mutta se on kuitenkin tehtävä selväksi, että kun me olemme asettaneet paljon toiveita kansalaisyhteiskunnan kontolle, niin nämä, nämä meidän odotuksemme eivät ole kyllä täyttyneet. Ja siitä meidän on tehtävä omat päätelmämme, sillä se mitä me sanoimme kaksi vuotta sitten ei enää ole voimassa. On pikemminkin niin, että meidän tarjoustamme ei ole otettu vastaan. Kiitos puheenjohtaja. Tämä päätöslauselma esityshän oli Euroopan, tai on Euroopan parlamentin vastaus vuoden 2012 tilannekatsauksiin ja naapuruspolitiikkamme puitteissa käymme keskustelua, joka on varsin yksityiskohtaistakin eri maiden kohdalla. Ja nyt kun olemme kuulleet molempia esittelijöitä tänä, tämän keskustelun alalla, niin kysyisinkin, että eh, minkä suhteen tämä mietintö meitä jotenkin edistää? Kun ajatellaan vaikkapa itäisen kumppanuuspolitiikan eh, maita, niin eh, sanamuodot ovat aika tyhjiä. Ei tässä sanota oikeastaan yhtään mitään. Ja Jopa ne maat, jotka nämä vaatimukset täyttäisivät, vaatimukset, joita Euroopan parlamentissa asetamme naapuruuspolitiikallemme, niin, niin annettaisiinko tätä kautta jotain motivoivaa eurooppalaista tulevaisuuden näkymää muuta kuin taloudellista korkeintaan. Siksi mielestäni tässä tilanne naapuruus politiikka, erityisesti nyt siis itään katsoen, niin tämä analyysi ei ole tyydyttävä. Ja mietinnön esittelijät tässä kritisoivat, että komissio on toiminut liian hitaasti, komissio ei ole tästä innostunut eikä seuraa tilannetta. Kuitenkaan tässä ei kysytä, että miksi, miksi näin on. Ja minun ongelmani tämän tyyppisten mietintöjen kohdalla usein on se, että naapurien yhteiselo ei aina toimi. On jotkut yhdetty yhtenäiset kriteerit ja sitten todetaan, että joko on edistytty tai sitten ei ole. Onhan Euroopan kirjallisuudessakin tuhansia kuvauksia siitä, että tällaiset järjestelmät eivät pysy kasassa, vaan lopulta sitten murtuvat. On aivan ilmeistä, että naapuruuspolitiikkaamme liittyy yksi ongelma. Se on artiklassa 6, että meidän naapuriemme täytyy sopeuttaa omat toimensa meidän vaatimuksimme. Meidän naapuriemme täytyy vihdoinkin tajuta, että miten oikeasti kuuluu elää ja toimia. Ja sitten tässä kohdassa viisi todetaan, että me olemme ikään kuin tällainen normatiivinen eh, johtaja, jonka ää, eh, halujen pohjalta kaikkien tulee toimia. Eihän ei tämän näin tule olla. me tulisi katsoa tulevaisuuteen ja tässä nouseekin kysymys, että eikö olisi osunut paremmin maaliin, jos tässä mietinnössä olisi pohdittu, mitä me Euroopan parlamenttina ymmärrämme naapuruuspolitiikalla ja mitä vaadimme konkreettisesti neuvostolta ja komissiolta. Eli minkälaista ihan konkreettista, realistista edistystä odotamme Vilnan huippukokoukselta ja tältä yhteistyöltä. Sitten tietenkin Venäjä, Venäjän tilanne. Ehkäpä tämän voisi muotoilla yhdellä rivillä eikä eh, sitten lisätä tätä ajatusta Neuvostoliiton jälkeisestä murroskaudesta. Pikemminkin tulisi todella pohtia, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä, että Vilnan huippukokous antaa itäiselle naapuruuspolitiikallemme eh, jotain konkreettista. Eteläisestä ulottuvuudesta varmaan puhuu kohta kollegani, koska eteläiseen kumppanuuteen liittyy aivan yhtäläisiä vastaavia ongelmia siihenkin. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kahta kollegani Panzeria ja Zarios Volskia. He ovat eh, tehneet hienoa työtä tämän päätöslausunnon parissa ja haluaisin sanoa monien muiden kollegojen tavalla, että olisimme toivoneet hiukan enemmän visiota ja liikevoimaa tähän eurooppalaiseen naapurustopolitiikkaan. Haluaisin aluksi tähän esittää erään kommentin liittyen puheenjohtajan rooliin ja Syyrian ja Egyptin kysymykseen. Meidän pitäisi välttää sitä, että nämä kaksi asiaa eivät jää täysistunnossa naapurustopolitiikan alle. Niistä tulisi käyttää erityiskeskustelua, sillä tilanne on hyvin vakava. Minulla olisi muutamia huomioita liittyen kollegoiden työhön. Aivan aluksi haluaisin teknistä seikkaa korostaa kolme viimeistä maata, joiden kanssa viisumiyhteistyötä ei ole tehty. Ne tulisi tuottaa samoille linjoille. Tämä olisi paljon loogisempaa. Sitten kohta E. Tässä meidän tulisi paremmin viitata niihin päämääriin, joita naapurustopolitiikalla on. Sen sijaan, että korostamme tätä itäistä ulottuvuutta, meidän tulisi siis selkeästi tuoda esiin, mitä päämääriä politiikalla tulisi olla ja missä puitteistossa niiden eteen töitä tehdään. Sitten tämä kappale 16 sen suhteen. Mielestäni meidän pitäisi lisätä tähän palvelu ulottuvuus, sillä se on mukana jo niissä sopimusneuvotteluissa, joita olemme käyneet uusista syvemmistä vapaakauppasopimuksista Marokon, Tunisian, Egyptin ja Jordanian kanssa. Sitten huomio liittyen kappaleen 17. Tämä koskettaa Algeriaa. Algeria on selvästi ilmaistu, että se haluaisi nauttia teknologisesta tuesta eikä vain yksinkertaisesta taloudellisesta tuesta, joten Euroopan unionin tulisi tässä taloudellinen tuki rajata vain kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tai ihmisoikeuskysymyksiin ja tämän sijaan tarjota teknologista apua tai tukea. Sitten haluaisin Libyaa koskien sanoa seuraava. Meidän pitäisi kappaleen 30 li- lisätä jonkinlainen huomio syyrialaista pakolaisista, kuten Jordania kappaleessakin on tehty. Te tiedätte, että nämä ovat ne maat, jotka saavat erittäin paljon pakolaisia Syyriasta. Siis kyseessä oli Libanon, anteeksi. Uh, thank you, Mr. Chairman, and my congratulations. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut eh, herroille Sarisvolski ja Panzeri. Minä olen eh, entinen esittelijä silloin, kun oli yksi esittelijä itäiselle ja eteläiselle ulottuvuudelle ja myöhemmin sitten itäiselle ulottuvuudelle, joten tunnen hyvin tämän asian. Olen vähän eri mieltä GUE-kollega Schulzin kanssa, että tämä yksi koko sopii kaikille paradigma, että yhdistetään sellaisia maita kuten Moldova ja Marokko, Algeria ja Armenia, jotka ovat kuitenkin hyvin erilaisia, että se ei voi toimia ja se ei toimi ja että ähm, tästä komissio pitää kiinni jonkinlaisena fiktiona. Ja minä sanoin tämä kymmenen vuotta sitten, kun tämä politiikka ensimmäistä kertaa muotoiltiin, eikä minun mielipiteeni ole muuttunut. Minun kymmeni ECR tukee voimakkaasti itäistä kumppanuutta, erityisesti sitä, että Vilnassa allekirjoitetaan asuntosopimukset ja laajat vapaakauppasopimukset Ukrainan kanssa – riippumatta Timoshenkon vapauttamisesta, koska tiedämme, että jos ei allekirjoiteta, niin se ei tule myöskään vapauttamaan Julia, joten tämän täytyy jatkua, mutta samanaikaisesti meidän tulee kampanjoida valikoivaa oikeudenkäyttöä vastaan ja hänen vapauttamista vapauttamisensa puolesta. Sitten Moldova, Armenia, Armenia saanut hyvin paljon painostusta Venäjän taholta, ettei se allekirjoittaisi Venäjän vaikutelma on se, että kaikenlainen eurooppalainen toiminta sen rajamailla on Venäjän etujen vastaista. Meidän tulee vastustaa tätä. Nämä ovat suverenia maita. Niillä on tulevaisuuden näkymiä, olivat ne sitten euroatlanttisia tai eivät. Sitten itä, eteläisestä naapuruudesta kappale 14 on jälleen kerran tällainen yksi koko sopii kaikille ajattelutapa, että olisi täysin viisumivapaus koko eteläisten äh, kumppanuusmaiden kanssa. Se ei ainakaan menisi omassa maassani hyvin perille, äh, kun maahanmuuttokysymykset ovat siellä kovasti tapetilla, joten olen kovin epäileväinen tämän konseptin suhteen. Egyptistä ei mainita laisinkaan äh, koptikristittyjen hirveää vainoa viime kuukausina Israelin kohdalla. On sanottava, että tämä kappale on aivan liian vihamielinen. Siinä puhutaan ähm, lasten äh, pidättämisestä. Tässä e, tarkoitetaan, saataan tarkoittaa 17-vuotiaita poikia, jotka vaarantavat Israelin äh, puolustusvoimat. Ja sitten täällä ei mainita laisinkaan Hamasin ihmisoikeusrikkomuksia Gazassa, jossa on hyvin paljon äm, tällaisia sattumavaraisia pidätyksiä ja myöskin tuomioita. Ja sitten Marokon kohdassa puhutaan Sahelin alueesti. Oletteko sitä mieltä, että Länsi-Saharan tilanne on laajennut näin kovasti? Sahel on kuitenkin paljon laajempi alue kuin pelkästään Länsi-Sahara. Kuitenkin tuen tätä mietintöä ja tulen tekemään näihin suuntiin meneviä tarkistuksia. Kiitoksia. Edustaja Tänök haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Marokko ei kuulu Sahelin alueeseen, jos nyt karttaa olen oikein lukenut. Sitten meillä on edustaja Neits. Yes, uh... Kiitos. Kollegat, ensinnäkin toivon, että teillä kaikilla oli mukava virkistävä kesäloma ja että nyt olette jälleen täynnä virtaa niin, että saadaan työt käyntiin. Alden varjoesittelijä ei ole paikalla, joten esitän tässä nyt joku sen huomio hänen puolestaan. Haluan onnitella molempia esittelijöitä. Kollegani Renate Weber tulee tekemään joitain tarkistuksia, jotka lähinnä liittyvät Syyrian, Egyptin ja Ukrainan viimeaikaisiin tapahtumiin. Tämän lisäksi hän tulee eh, viittaamaan vuoden 2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen tiettyihin budjettileikkauksiin. Kyseessä on budjettikohta, jonka tarkoitus on tukea demokratian ja oikeusvaltion eh, rakentamista näissä maissa ja siksipä Rova Weber valittelee kovasti sitä, että nyt näitä budjettileikkauksia halutaan toteuttaa. Ja samoin hän haluaa ottaa huomioon Syyrian tilanteen vaikutukset ähm, muualle kuin yksinomaan Syyrian alueelle ajatellen vaikkapa pakolaisvirtoja ja mm, sitten kollega Watson tekee vielä Moldovaan liittyen joitain tarkistuksia. Minulta henkilökohtainen huomio näin lopuksi. Mm, mielestäni meidän täytyisi ihan rehellisesti kysyä itseltämme, voimmeko me istuttaa demokratiaa pumppaamalla rahaa maihin. Minä pelkään, että tilanne on huomattavasti monimutkaisempi, eikä sitä näin voi ratkaista. Ja tässä en puhu yksinomaan eteläisistä kumppaneistamme, naapureistamme, vaan myös itäisistä. Kun kävin Egyptissä ja käynnistimme siellä tai kävimme siellä erityiskomitean puitteissa, niin minua yllätti se, että esimerkiksi Egyptin tiedotusvälineet jättivät täysin huomiota ehdot, jotka liittyvät asioihin. Eli esimerkiksi Egyptissä Suuri yleisö ei koskaan ole kuullut mistä ehdollisuudesta tuen suhteen yhtään mitään. Ja minä pelkään, että tilanne on nyt kyllä hyvin toisenlainen ja meidän täytyykin pohtia vakavasti Egyptin kin tilannetta huomattavasti syvällisemmin ja pelkään, että esimerkiksi ENP-väline ei kyllä meidän ratkaisuja tarjoa näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä heidän työstään. Aivan lyhyesti olen sitä mieltä, että johdanto osan kappaleessa C ja D meidän tulisi hiukan hioa kieltä niin, että Niin, täytyy sanoa, että minä en pidä äh, tästä ilmaisusta punainen viiva red line. Enkä minä tiedä, mikä tämmöinen eurooppalainen perspektiivi on, mihin viitataan. Olemmeko me kovinkaan rehellisiä, jos me puhumme eurooppalaisesta perspektiivistä, äh, jäsenyys, näkymistä, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Meidän pitäisi varmastikin näitä muotoiluja hiukan uudelleen harkita rajaviivoja ja näkymiä. Sitten Eva Ajanin huomio. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota Human Rights Watchin raporttiin, joka julkaistiin tänään. Se on satasivuinen raportti, joka kaataa myytin siitä, että Azerbaijan olisi äh, demokratian siirtymässä oleva maa, ei se sellainen ole. Ähm, herra Barroso, ehkäpä näkee asian näin, kuten Angolakin kohdalla. Ähm, tietyt edut saattavat vääristää näkökulmaa ihmisoikeuksiin ja oikeuksiin joissakin maissa. Sitten Georgiaan liittyen mielestäni tärkeää olisi korostaa uudistustarvetta toimintaa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, rikosoikeudellista järjestelmää ja myöskin virkamiesjärjestelmää. Minä olin edustaja Donjanin kanssa vierailulla maassa noin kuukausi sitten ja tapasimme Vanomera Visvilin entisen pääministerin. Ja todellakin tämä on sellainen maa, jonka kohdalla alueellista koskemattomuutta tulee puolustaa. Ja meidän täytyy myöskin ponnistella sen eteen, että jännitteet Venäjään päin vähenisivät. Venäjähän ei ole helppoa. Meidän täytyy todellakin tukea Georgiaa ja tässä todellakin meidän tulee tukea näitä uudistuksia, jotka mainitsin. Ukrainan suhteen mielestäni meidän tulisi pohtia äh, sen tilannetta suhteessa Venäjään. Sitten eteläinen naapurusto. Senkin kohdalla olen sitä mieltä, että olisi varovaisempaa olla viittaamatta viisumivapautukseen, kun tiedämme, minkälainen tilanne on. On yksi asia käytännössä helpottaa viisuvien myöntämistä ja helpottaa ihmisten välistä vaihtoa, kapasiteettien rakentamista, mutta se, että ottaisimme tähän hyvin yleisellä tasolla viittauksen mukaan, olisi melko irrealistista mielestäni. Sitten kappale 16 mielestäni olisi hyödyksi puhua siitä, minkälainen rooli meillä on ollut tässä työssä. Tämä on ala, joka riippuu hyvin paljon maiden itsensä ponnistelusta, mutta on hyvin tärkeää viittaa esimerkiksi ulkosuhdehallinnoista. Algeria ja Marokon suhteen puhumme aluehaasteista, alueellista haasteista. Meidän pitäisi ainakin tässä vähintään käyttää termiä kiista. Ja Marokon kohdalla olen pääpiirteittäin samoilla linjoilla, mutta kappale 35, jossa puhutaan Sahelista, on mielestäni outoon outoa, että tässä käytetään kaikkia muuta muotoiluja paitsi sanaa Länsi-Sahara. Muutama meistä on hiljattain vierailut Länsi-Saharassa ja kun äh, Veronika Kaiserin äh, valtuuskunta siellä vieraili, me tulimme sellaisen tulokseen, että nyt aika on kypsä, voisimme saada enemmän aikaa ja voisimme tämän konfliktin suhteen tehdä päätöslauselman. Tämä voisi olla erittäin tärkeä tekijä alueellisessa integraatiossa ja se voisi tukea Algeria ja Marokon talouksia. Nyt ei ole aika vältellä vaikeita kysymyksiä, meidän tulisi tuoda ne valoon. Egyptin suhteen mielestäni meidän tulisi tässä kutsua asiat oikealla nimellään. On tärkeää, että muslimiveljeskunta mm, on oikeudellinen oikeuden piirissä, olipa se tehnyt minkälaisia virheitä tahansa. Muslimiviljeskunnan kieltäminen on suuri virhe ja se asettaa kehityksen kyseenalaiseksi Egyptissä. Meidän tulisi mielestäni lähettää selvä viesti tässä asiassa. Ja tämähän ei ole meidän naapuruspolitiikkaamme tai taloudellista tukeamme muuttava asia, mutta poliittinen viesti on hyvin tärkeä. Usein poliittiset viestit ovat tärkeämpiä kuin me parlamentissa ymmärrämmekään, eikä meidän tulisi niitä vältellä. Ja lopulta Syyrian, äh, niin, Libyan suhteen kyllä olen samaa mieltä, mutta meidän pitäisi tässä äh, korostaa enemmän sitä, että kyseessä ei ole demokraattisen reformin edistäminen, vaan sen, että tämä reformi nopeutuisi. Uudistuksen tapahtunut hyvin vähän. Meidän pitäisi tehdä enemmän. Sitten Syyriaan liittyen meidän täytyy ottaa mukaan viittaus hiljattaiseen kemiallisten aseiden käyttöön. Tämä ei saisi olla asia, jossa Venäjä ja Kiina voivat vain turvallisuusneuvoston kautta rajoittaa toimia. Meidän pitäisi tarkastella Syyrian tilannetta sellaisen, että siellä on paha, paha vastassa ja eräät ihmiset taistelevat vapauden puolesta. Uh, Tässä meni nyt seitsemän minuuttia. Meillä on vielä paljon puhujia. Ja seuraavaksi eh, edustaja Lutsikova tai jotain sinne päin. <laughs> You tell me how your name is pronounced. Sanokaa te, kuinka teidän nimenne, mainit, eh, nimenne lausutaan. Yeah. Nimeni on Lukcheva. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän molempia esittelijöitä Tässä on pyritty analysoimaan EUn naapuruspolitiikkaa. Monet tärkeät itäisen, läntisen ja myös eteläisen naapuruustomme ulottuvuudet ovat mukana tässä tekstissä ja se on tietenkin hyvin tärkeä. Kyseessä on tärkeä kumppanuus meille. Mm, tässä on keskitetty keskitytty tiettyihin ongelmiin. Ne on ainakin mainittu, sillä monissa näistä kyseisistä maista ongelmia on. Siksi onkin niin äärimmäisen tärkeää, että meidän tekstimme on mahdollisimman tasapainoinen, ettemme tässä ammu ohi maalin. Haluaisin todeta, että viittauksissa tiettyihin alueisiin kantojemme tulee olla hyvin tasapainoiset niin, ettei tässä puututa liiaksi alueen minkään maan erityisintresseihin. Mm. Siksi mielestäni tiettyjä sanamuotoja tässä vielä tulisi ehkä pohtia. Esimerkkinä tämä kahtalainen lähestymistapa tai eri politiikan alat. Itse asiassa Mm, tässä vaikuttaisi myös olevan tiettyjä eroja eri kieliversioiden välillä, mitä näihin yksittäisiin politiikan aloihin tulee, jotka täällä on mainittu. Ukrainan suhteen mielestäni meidän tulisi olla sanavalinnoissamme maltillisempia. Meidän tulisi miettiä myös sitä, että hyvin usein poliitikot vaihtuvat ja meille tärkeää on saada aikaan kestävää naapuruuspolitiikkaa Venäjän kanssa. Ja jos nyt katsotaan vaikkapa Ukrainaa ja muotoillaan Ukrainan suhteen tiettyjä kriteerejä, niin samojen kriteerien tulisi koskea sitten muitakin maita. Siksipä toteaisin, että tällainen selektiivinen oikeus, johon viitataan, ei ole paikoillaan tässä tekstissä. Meidän täytyisi todella valita maltillisempi sanamuoto. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa ja uskon, että tästä olisi hyötyä meille kaikille Euroopan unionissa. Kiitos. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u u Egiptu... Više... Kiitoksia. Viime viikolla, kun keskustelimme e, Egyptin ja Syyrian tilanteesta, useat kollegat puhuivat kristittyjen vainosta, erityisesti Egyptissä, ja he halusivat aktiivisempaa kannanottoa EU-ta tähän asiaan liittyen. E, vaikutti silloin siltä, että kaikki olivat samaa mieltä, jopa ulkosuudenhallinnon pääsihteeri sanoi, että ei kannatti tätä toimintaa. Mutta sitten kappaleessa 22 viittataan EUn toiminnan prioriteetteihin Egyptissä, ja tämä ei ole tässä mukana. Kuten edustaja Tannok sanoi, missään kohdin ei mainita kristittyjen vainoa ja kirkkoveroa, ja siksi meidän tulisi mainita tämä asia. Se on yksi kysymys, jonka tulisi olla EUn päätoimi, päätoimiasia Egyptissä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoja Sarjus ja Panzeri erittäin hyvästä ensimmäistä päätöslausuman luonnoksesta. Tekstissä on mukana tärkeimpiä ulottuvuuksia Euroopan unionin naapurustopolitiikasta Ja tämä työ tehdään hetkellä, jona sekä Itäen että Välimeren alueen naapurusto on tienhaarassa. Minä tulen Kroatiasta. Se on sekä välimerellinen että itäisen alueen maa. Ja Kroatiassa tulevana haluaisin sanoa, että monet, nä, molemmat näistä piireistä ovat meille tärkeitä poliittisesti ja taloudellisesti. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täyt, meillä tulisi olla kaiken kattava lähestymistapa molempien naapurustoalueiden suhteen. Meillä pitäisi olla hyvät poliittiset ja kauppasuhteet näille alueille. Haluaisin sanoa jotakin liittyen itäisiin kumppaneihimme. Euroopan unionin kunnianhimosta liittyen tälle alueelle. Eräät näistä maista ovat kunnianhimoisempia kuin me tulevaisuuden suhteen, ja meidän tulisi käyttää erilaisia välineitä niiden suhteen. Kun Vilni, äh, Vilnan huippukokous lähestyy, mielestäni on erittäin tärkeää, että toimimme niin, että tästä kokouksesta voi tulla menestyksekäs, että saamme monia assosiaatiosopimuksia aikaan, ellei tällaista institutionaalista rakennetta ole, tällaista rakennetta, joka voi luoda muutosta assosiaatiosopimusmaissa, me emme voi saada aikaan niitä muutoksia näissä maissa, joita toivomme, jotka olisivat tärkeitä sekä taloudellisesti että muutoin. Ukrainan suhteen olen samaa mieltä uuden lähestymistavan kohdalla. Me olemme nähneet, mitä on tapahtunut Venäjän suhteiden kohdalla, kauppasuhteiden kohdalla. Me näemme, kuinka arkaluonteinen tämä kysymys on. Päätöslauselmassa puhutaan eteläisestä naapurustosta ja uskon, että tulevina viikkoina joudumme Syyrian suhteen muuttamaan muotoiluja erityisesti näiden kammottavien iskujen jälkeen ja kemiallisten aseiden käytön jälkeen. Ja myöskin Egyptin kohdalla joudumme varmastikin muuttamaan sanamuotoa. Varmasti monia tarkistuksia tämän eteen tullaan esittämään. Kuitenkin minusta tuntuu, että tästä puuttuu jotakin monitahoinen poliittinen lähestymistapa Välimeren maiden suhteen. Vuosia sitten Välimeren alueen unioni ajatus esitettiin, mutta valitettavasti ähm, Lähi-idän rauhanprosessin jumitumisen jälkeen meillä ei ole ollut kaikkein korkeimman tason kokouksia. Ja mielestäni tämä on puute, sillä kun tarkastelemme uutta Välimeren aluetta, emme ole tavanneet keskustelukumppaneitamme viime vuosina. Ja tämä on jotakin, mikä tulisi ottaa huomioon. Meidän täytyisi elvyttää Välimeren unioni. Se voisi luoda hyvää dynamiikkaa tähän prosessiin. Tietenkään näin ei tapahdu yön yli, mutta voisimme saada hyötyä Välimeren alueella aikaan näin. Kiitoksia. Herr Präsident, ich habe groß... Puheenjohtaja, minä sympatiseeran kovasti teidän äh, alkupuheenvuoroanne, jossa ehdotitte, että nämä kaksi esittelijää olisi voitu vaihtaa päittäin. Varmasti molemmat olisivat tehneet erinomaista työtä. Menisin kuitenkin vieläkin pidemmälle. Mielestäni on ongelmallista, ja nyt on siis liian myöhäistä tätä enää muuttaa, mutta mielestäni on ongelmallista sekä itäistä että eteläistä kumppanuutta, naapurustoa käsitellä samassa mietinnössä. Eivät ukrainalaiset ymmärrä, että kuuluisivat jotenkin samaan soppaan Syyrian kanssa. Yhdet ovat eurooppalaisia maita, toiset eivät. Komission jäsen Ferrero Waldnerin kanssa jo aikoinaan taistelin sen puolesta, että naapuruuspolitiikka todella jaetaan itäiseen kumppanuuteen sekä eteläiseen kumppanuuteen. Tämä oli Tsekin äh, puheenjohtajakauden suuri äh, menestystarina, että se Schwarzenbergin ja muiden aloitteesta tuolloin toteutui ja olen hyvin kiitollinen siitä, että nämä naapuruuspolitiikat on erotettu toisistaan. Sitäkin ongelmallisempaa on, kun nyt tietää, minkälaiset kriisit vellovat Etelä-Kaukasiasta Syyriaan asti, heittää nämä kaikki samaan soppaan, kun toisaalta puhutaan viisumipolitiikasta. Minun on hyvin vaikeaa kuvitella, että kun puhutaan Ukrainan viisumipolitiikasta, niin sitten samalla hengenvedolla puhuttaisiin Egyptin tai Syyrian viisumipolitiikasta. Tämä ei ole mahdollista. Tämä on mielestäni ongelmallista, mutta sitä on nyt liian myöhäistä enää tietenkin muuttaakaan. Kuitenkin katson, että meidän tulisi tässä esittää hiukan voimakkaampia painotuksia. Kun tässä nyt ei puheaikaa paljon ole, niin mielestäni meidän tulisi keskittyä joihinkin harvoihin kysymyksiin. Vilnan huippukokouksen alla meidän tulisi keskittyä Ukraina-kysymykseen huomattavasti konkreettisemmin. Yhtäältä tämä ihmisoikeusulottuvuus tulisi muistaa ja pitää mielessä, mutta toisaalta hyvin brutaalit, järkyttävät eh, Putinin dominointiyritykset eh, Ukrainan suhteen tulisi eh, kyllä myös suoraan nostaa esiin ja vaikutukset assosiaatioon tai kumppanuussopimukseen. Mielestäni on myös hyvin tärkeää, että mitä eteläkaukasia jäätyneisiin konflikteihin tulee, ne huomioisimme, mutta täällä ei ole siitä sanaakaan. Esimerkiksi Ukrainan kohdalla tämä on hyvin tärkeä aihe, mutta myös Armenian ja Azerbaidžanin välisessä suhteessa. Älkäämme nyt unohtako vuoristo Karabah-kysymystä äärimmäisen vaikea asia, joka saattaa kääntyä hyvinkin uhkaavaksi yksipuolisten toimien kautta. Jos ajatellaan sitten ihan Euroopan unionia, niin tämähän vaikuttaa tietenkin myös meidän energiapolitiikkaamme muun muassa. Joka tapauksessa katson, että Armenia ja Azerbaidžan tulisi niitä tulisi kohdella tasapuolisesti ainakin sisäpolitiikan suhteen ja sitten niiden kahdenvälinen ongelma, erityisesti vuoristo Karabah-ongelma sekä sen kansanoikeudellinen ulottuvuus tulisi ottaa huomioon. Lopuksi totean olevan samaa mieltä kollega Premkovicin kanssa samaa mieltä. Minäkin katson, että välttämättä on jälleen jälleen äh, puhallettavaa henkeä Välimeren unioniin, joka ei oikeastaan ensimmäisistä hengenvedoista päässyt puusta pitkään. Me todella kaipaamme sitä välineenä ja mielestäni kun puhutaan eteläisestä kumppanuudesta tässä tekstissä, niin meidän täytyisi ponnekkaasti esittää toivomus äh, äh, Välimeren unionin joka oikeastaan ehkä oli hiukan kuolleena syntynyt ajatus herättämisestä todellisesti henkiin. Nämä olivat minun huomioitani tähän aivan erinomaiseen mietintöön, joka muutamalla sivulla käsittelee puoli maailmaa, mutta jonka pitäisi ehkä joiltain osin olla vieläkin tarkempi. Kiitos. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. En aio toistaa sitä, mitä on sanottu. Minulla on vain muutama kommentti. Ensimmäinen on se, mistä Rasarius Volski puhui, nimittäin kolmannen osapuolen käyttäytyminen. Olen iloinen, että herra Sarjos Volski huomasi tämän kolmannen osapuolen käyttäytymisen, koska jos muistan, että hyvin, niin minun ryhmäni, sosialistit ja demokraatit, Me emme koskaan luopuneet tästä. Me olemme yli vuoden eh, yrittäneet ja tulemme tulevaisuudessakin yrittämään löytää rakenteellinen, eh, rakentava ratkaisu tähän eh, valikoivaan oikeudenkäyntään ja Julia Timosenkon ongelmaan ja muuhun, koska me emme koskaan unohtaneet tätä kokonaista strategi- kuvaa, kuinka tärkeä Ukraina, Moldova ja koko itäinen kumppanuus on Euroopan unionille, joten on erittäin iloinen, että herra Sarjus Volski ja jotkut hänen ystävistään myöskin huomasivat. kolmannen puolen käyttäytymisen. Meidän Meidän tulisi yrittää yhdessä löytää rakentavaa ratkaisua, oli kyse sitten Ukrainasta, Georgiasta tai muista maista. Sitten kun puhutaan Ukrainasta ja Georgiasta, niin minä vieläkään pidä siitä, että kummatkin maat laitetaan samalle tasolle kun on kyse eh, niin kutsutusta valikoivasta oikeudenkäytöstä ja nämä kaksi entistä pääministeriä, jotka ovat vankilassa. Mielestäni se ei auta. Se ei auta kumpaakaan valtiota, kumpaakaan ihmistä ja se ei tule kuvaa, se ei kuvaa tätä tilannetta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että me, me haluaisi, että meillä olisi ihmisoikeuksia, demokratiaa, kansalaisoikeuksia, sitä, että kaikki voivat osallistua vaaleihin, mutta se, mikä tästä mietinnöstä puuttuu, on ainakin se, että mainittaisiin korruption torjunta. Korruptio on valtaisa ongelma kaikissa näissä maissa. se syy, miksi jotkut ihmiset ovat vankilassa, se liittyy korruptioon, joten emme saa umistaa silmiämme siltä. Mainitkaamme korruptio. Ja mm, haluaisin myös mainita taloudellisen integraation sekä itäisessä kumppanimaissa mutta, ja myös EU:ssa, mutta myös näiden valtioiden välinen taloudellinen yhteistyö ja integraatio. Taloudellinen yhteistyö kyllä, mutta myös alueellinen yhteistyö. Herra Posselt mainitsi jäätyneet konfliktit. Kyllä, meidän pitäisi mainita ne. Sama varmaan koskee myös eteläistä kumppanuutta, eteläistä naapuruutta. Ja tässä meidän tulisi keskittyä Magrebiin, koska jos meillä on jotain mahdollisuuksia eteläisille naapurimaillemme onnistua, huolimatta kaikista ongelmista, joita esimerkiksi Marokkoon ja Algerian välillä, niin se tulee tapahtumaan Magrebissa. Joten me emme saa unohtaa alueellista yhteistyötä Maghreb-maissa ja myös muissa. Kiitoksia. Ihan lyhyesti puheenjohtaja kysymys. Jos se nyt enää onnistu tämän mietinnön suhteen, niin ehkä sitten seuraavan Eli sellainen, että sovittaisiin jostain yhteisestä järjestelmällisyydestä. Minä pidän erittäin hyvänä tässä mietinnössä sitä, mitä on kirjoitettu eteläisestä kumppanuudesta. Maakohtaisesti esitellään, mikä on tilanne, mitä odotamme, mutta samalla mitä odotamme myös omalta Euroopan unioniltamme, sen komissiolta tai itseltämme. Itäisen kumppanuuden suhteen tässä on kaksi suurta alkukappaletta, jotka kuvailevat, että mitä odotamme yleisesti ottaen itseltämme ja mitä yleisesti ottaen toisilta, eikä tässä sinänsä mitään väärää ole, mutta mm, tässä puuttuu keskustelu yksittäisistä maista ja ihan konkreettisesti niiden tilanteesta. Ja se, mitä herra Possel tuossa äsken totesi, saataisiin ehkä sekin käsiteltyä paremmin, jos todella systemaattisesti järjestelmällisesti eh, kaivauduttaisiin yksittäisiin maihin ja niiden tilanteisiin ja keskusteluun neuvotteltaisiin niistä. En tiedä, sopiiko se nyt tähän, ehkä ei enää, mutta voisiko näin tehdä ainakin sitä siinä seuraavassa, tulevassa mietinnössä. Kiitos. I think that now the floor should go to the nyt uskoisin, että olisi Etelän puheenvuoro. Siellä. Edustaja Pantser. Niin. Hyvä. Tietenkään ei voinut, voimme voineet kaikki asioita tänne kirjata, koska eh, tämä mietintö kirjoitettiin ennen kesää ja eh, ainakin eteläisissä naapurimaissa tilanne eh, muuttuu jatkuvasti, joten tämä täytyy korjata tarkistuksiin. Kiitän kaikkia, jotka ovat puhuneet, niitä, jotka ovat kiitelleet, niitä, jotka ovat kritisoineet. Se kuuluu tähän työhön. Haluaisin lyhyesti sanoa, jotta välttäisimme sen, että tämä olisi tällaista pelkästään retorista toimintaa. Meidän täytyisi olla ehkä vähemmän tekopyhiä keskenämme, äh, koska me elämme eräänlaisessa paradoksissa. Me tunnistamme prioriteetit, mutta emme ole johdonmukaisia prioriteettien suhteen äh, sekä kun on kyse budjettipäätöksistä että kun on kyse mm, muista poliittisista päätöksistä. Ja haluaisin antaa naapuruuspolitiikalle sen tehtävän, joka pitäisi itse asiassa olla Euroopan unionin ulkopolitiikalla, joka ei kuitenkaan ole haasteiden tasolla, mm, koska kun keskustellaan vakavasti, niin voidaan keskustella, mutta sitten kun on Euroopan valtiot, jotka haluavat puuttua asian sotilaallisesti, niin sitten on vaikea saada aikaan yhtenäistä mielipidettä. Joten ehkä meidän pitäisi pohtia tätä asiaa vähän enemmän. Sitten poliittinen arvio. Mielestäni oikea valinta oli se, että luotiin yhtenäinen päätöslauselma vaikka jaettukin kahteen osaan, koska me emme saa unohtaa sitä, että kaikkina näinä vuosina meillä on ollut varsin voimakasta vuoropuhelua etelän ja idän välillä. Ja Berliinin muurin äh, murtumisen jälkeen laajentumisprosessin yhteydessä olemme tarkastelleet itäistä kumppanuutta voimakkaammin, mutta nyt meidän on huomioitava kumppaakin ulottuvuutta. Tämä on tärkeää. Sitten äh, halu päästä yli menneisyyden virheistä me hyvin pitkään Euroopassa ajattelimme, että eteläisten hallintojen vakaus toisi jatkuvuutta. Ja haluaisin myöskin välttää sen, kun Roosevelt ei täysin ymmärtänyt ja vähän liian myöhään ymmärsi, kuinka natsit etenivät Euroopassa, niin Winston Churchill sanoi, että voimme aina luottaa amerikkalaisiin, tekevät oikein, oikeat asiat sen jälkeen, kun he ovat kokeilleet kaikki muut vaihtoehdot läpi. Eli me Euroopassa voimme aina luottaa Eurooppaan, teemme kyllä oikeat asiat, kunhan olemme ensin kokeilleet kaikki muut vaihtoehdot läpi. Sen sijaan meidän pitäisi löytää oikea tie. Naapuruspolitiikka on järkevää, se on hyödyllistä. Olemme sitä mieltä, että meidän tulisi investoida etelisiin naapurismaihin, koska nyt ongelmia, jotka vaikuttavat myös meihin. Ajattelen tässä terrorismia, epävakautta, maahanmuuttoa. Ja jotta unohtaisimme tekopyhyyden, meidän tulisi ehkä yrittää suunnata eurooppalaista julkista mielipidettä siihen suuntaan, että kun investoimme ongelmien ratkaisuun noissa maissa, niin samalla investoimme ongelmien ratkaisuun Euroopassa. Ja minä näen valtaisan eron siinä, mitä me ajattelemme ja mitä me todellakin teemme. Joten minulla henkilökohtaisesti mitään ongelmaa siinä, että että luotaisiin sellainen tiekartta naapuruuspolitiikalle, joka katsoo poliittisesti tulevaisuuteen, mutta meidän täytyy kaikkien olla jotenkin valmiita tähän haasteisiin, keskittyä vähemmän yksityiskohtaan. Kaikki kuitenkin aina tuijottavat omaa naapurimaataan. Meillä pitäisi olla vähän yleisempi näkemys naapuruuspolitiikka ei olisi sekoittaa eurooppalaisen ulkopolitiikkaan, joka on jotenkin jumiutunut, tiedä, miten saisimme sen uudelleen käynnistettyä. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että kaikki nämä asiat, johon viitattiin, voidaan ottaa tarkistuksissa ähm, mukaan ja kaikki, minkä voin ottaa mukaan, otan mahdollisuuksien rajoissa. Ja halusin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tätä huomioita keskustelun aikana. Toisekseen haluaisin sanoa, mitä tästä, tässä mietinnössä ei ole tai mistä tässä ei ole kyse. Eräät huomiot olivat erittäin syvällisiä, älykkäitä, aivan oikeita, mutta täytyy ottaa huomioon, että tämä mietintö ei ole sellainen mietintö, joka korvaisi maakohtaiset mietinnöt, joita meillä on jo. Tässä voisin viitata tiettyihin esittelijöihin ja heidän mietintöihinsä. Kaikki nämä asiat ovat jo niissä, eikä tarkoituksena ole ratkaista kaikkia mahdollisia ongelmia näillä kahdella alueella tai laatia uudelleen politiikkaa. Meillä tulee olemaan Vilniuksen jälkeinen mietintö idän suhteen ja muita mietintöjä. Tämä on vaatimaton mietintö. Tarkoituksena on käydä läpi naapurustoalueen kehitystä, erityisesti idässä ja etelässä, erityisellä hetkellä, jona ollaan tienhaarassa ja meillä on tulossa Vilniuksen huippukokous ja näin me haluaisimme antaa ulkosuudenhallinnolle ja muille Euroopan unionin toimijoille suuntaviivoja sekä kumppaneillemme. Tässä tarkoituksena on siis tuoda asioita Ähm, esiin. Olen samoilla linjoilla niiden kollegoiden kanssa, jotka ilmaisivat kunnianhimoisia äh, toiveita, mutta me emme pysty tämän mietinnön puitteissa niitä toteuttamaan liittyen aivan siihen, mikä tämä mietinnön tarkoitus ja koko ovat. Eli yleiset huomiot, nyt lyhyesti käyn läpi keskustelua, en viittaa kaikkiin kollegojen kommentteihin valiokunnassa. Edustaja Sivietz. meidän täytyy keskustella Georgian, Ukrainan suhteen ilmaisemistänne varauksista. En nyt mene niihin. Sitten edustaja Tanok. Olen samaa mieltä siitä, ettei yksi koko sovi kaikille, mutta tuon sen esiin omalta osaltani ja pyydän tässä eriyttämistä eritettyä lähestymistapaa ja niin edespäin. Eli olen sitä mieltä, että tämä huomio on jo mukana tekstissä. Sitten nostaa Neits. Tämän budjetti-huomion suhteen te olette aivan oikeassa. Olette aivan oikeassa. Ja sitten meillähän on tulossa monivuotuinen rahoituskehys, joten voimme olla tarkempia. Mutta olemme, olen samaa mieltä teidän kanssanne. Sitten Ana Gomez. Aivan aluksi kyllä käytin tätä rajaviiva redline-ilmaisua, mutta tämä on ilmaisu, jota käytetään teksteissä. Tämä on poliittinen teksti. Sitten voidaan veitellä siitä, että onko linjan viiva tai haaleampi viiva punainen tai vaaleanpunainen. Mutta minä en ole käyttänyt kaikkein vahvempia ilmaisuja tässä. Stashiviets, joka oli hyvin selväsanainen, jos hän on käyttänyt, jos, jos minä käyttäisin samanlaisia termejä kuin hän on käyttänyt, niin sitten kyllä olisi todella vakava tilanne käsillä. Sitten eurooppalainen näkemys, Euroopan näkemys tarkoittaa kaikkea mahdollista. Kyseessä ei ole vain näkemys siitä, että maa olisi tähtäämässä jäsenyyteen. Tämä menee kumppanuussopimuksista, assosiaatiosopimuksista, aina etukumppanuussopimuksiin. Tämä saattaa olla sellaista, että eräät tulkitsevat sen toiveeksi jäsenyydestä, mutta ei näin ole sanottu, joten puolustaisin kyllä käyttämäni termiä sitten Azerbaidsanin suhteen. Kyllä, todellakin olette oikeassa. Minä seuraan tässä asioita, mutta käytän tietynlaista diplomaattista koodistoa. Te näette kyllä tässä eron. Tiettyjä puutteita tai erittäin vakavia puutteita demokratian ja oikeuksien suhteen. Tämä on kaikkein lyhyin mahdollinen muotoilu sille, mitä mieltä te olette Azerbaidsanin tilanteessa. Kyllä minä olen samaa mieltä sen suhteen, mutta tässä ei ole kyse mietintö juuri Azerbaidsanista. Sitten Georgia tähän ei mahdu, mutta olen aivan luonnollisesti kyllä samaa mieltä alueellisen koskemattomuuden, riippumattomuuden kohdalla teidän kanssanne. Mutta kaikki nämä vasta on sanottu jo Georgian mietinnössä. Sitten Ukraina. Te puhuitte kiistasta Venäjän kanssa. Kyllä, sitä tarkastellaan, mutta tämä on heinäkuun versio, joka teille nyt oli luettavana. Se tulee mukaan. Sitten edustaja Lutsevaa minun näkökulmani valossa. Ja mikä tärkeämpää, Afetin keskustelu viime viikon Ukraina-keskustelun valossa, jossa suureksi yllätykseksi vasemmalta oikealle ja keskustaan meillä oli yksi ääni ja sävy Ukrainan suhteen vallalla. Minä en tässä valossa lähtisi olemaan vaativattomampi. Minun täytyy heijastella oman valiokuntani enemmistön linjaa. Valikoiva oikeuskäytäntö. Emme mene tässä liian pitkälle, kuten mainitsitte. Tarkoituksena ei ole tukea Venäjä. Tämä on uusi linja. Euroopan parlamentti tukee tätä. Valikoiva oikeuskäytäntö oli yksi niistä kolmesta seikasta, jotka tuli kitkeä pois vuonna 2011 valiokunnan eh, Euroopan eh, komission, tämän parlamentin ja muiden päätöksen mukaan. Edustaja Posselt, minä viittaan näihin jäätyneisiin konflikteihin. Eh, herra Rochik oikeassa, minä tässä ehkä mainitsen avainkysymyksiä, korruptio ja niin edespäin. Kyllä te olette oikeassa, mutta jos minä luettelisin kaikki puutteet, joita näissä assosiaation tähtävissä maissa on, niin tästä tulisi satoja sivuja. Mutta kyllä nämä jäätyneet konfliktit ovat avainkysymys, te olette aivan oikeassa. Sitten teidän provokatiivinen huomionne tässä aluksi, josta Libor, minä olen erittäin onnellinen minä onnittelin eh, edustaja Svoboda ähm, näiden elokuun tapahtumien jälkeen. Tämä ei ole äh, mielestäni mikään pieni asia. Minä itse ja puheenjohtaja olimme mukana ja edustaja Svoboda muutti sitten mielipidettään. Onkohan täällä komission edustaja paikalla? Komission jäsen de Hucht on myöskin ollut tässä mukana ja kahdella suurella ryhmällä kuitenkin tässä talossa on aivan samanlainen linja ja minä olen erittäin onnellinen tästä. Ukraina ja Georgia, me olemme samalla tavalla yksimielisiä, kuten myöskin edustaja Siviec. Meidän täytyy tässä olla kuvaa keskustelua käymässä. Haluaisin kuitenkin selittää yhden asian ei valikoiva oikeuskäytäntö ole ihmisoikeuskysymys, eli valikoiva oikeuskäytäntö, kuten omassa mietinnössäni mainitsin, on sellaisia demokratian perusvaatimuksia, joita ilman me emme voi tehdä yhteistyötä, jos viedään kansalaisilta pois mahdollisuus osallistua hallintoon, kaadamme demokratian perusteet. Tämä ei tule kunnossa ihmisoikeuksien lisäksi. Jos vanha hallituksen edustaja joutuu vankilaan ei siksi, että hän olisi korruptoitunut, vaan siksi, että hän on poliittinen kilpailija. Tällainen hän tilanne on Julia Timoshankan kohdalla esimerkiksi, ja minä puolustan väitettä, kyseessä on valikoiva oikeuskäytäntö. Tämä on se määritelmä jota minä tarkoitan, eikä vain korruptio. Niin, kyllä korruptio, integraatio, kyllä. Sitten edustaja Flickenstein, kiitoksia tästä huomiosta. Te autatte minua sanomalla, että meidän pitää välttää menemästä yksityiskohtiin eri, eri maiden kohdalla. Te tuette nyt minun selvitystäni koskien sitä, että meillä on maakohtaisia raportteja. Sitten meillä tulee olemaan edustaja Kovon tekemä Vilnan huippukokouksen jälkeinen mietintö, joka on jo suunnitteilla. Kiitoksia. Now we move on to... Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistassa edustaja Salafrankan mietintö. Euroopan unionin yleinen talousarvio varannoitu vuodeksi 2014 kaikki pääluokat. Ja edustaja Salafranka, haluatteko puheenvuoron? Eh, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat tietävät, minkälaista budjettikeskustelua on käyty, ja me itsekin sitä kävimme ennen kesätaukoa. Kollegat tietävät, että ensi vuoden talousarvioesitys noin 12,5 prosentilla haluaa leikata otsakkeen neljä sitoumusmäärärahoja. Kyseessä on hyvin suuri summa ja luonnollisesti ulkoasiainvaliokunnan valmistelijana minä pyrin palauttamaan määrärahat samalle tasolle kuin edeltävänä vuotena. Tämä on kuitenkin varsin hankala kun otetaan huomioon kaikki budjettiin liittyvät kysymykset, kuten myös monivuotinen rahoituskehys. Ensi vuoden talousarviohan kuitenkin keskimääräisesti nousee 3 prosenttia. Voin puhua lyhyesti. Yhtäältä puhun tämän valiokunnan lausunnosta. Tässä meillä ei varmastikaan ole mitään mielipideeroja, ehkä tiettyjä painotuseroja korkeintaan. Jotkut meistä valittelemme jotain, jotkut olemme aivan järkyttyneitä ja jotkut taas tyytymättömiä. Eli tässä nyt on tällaisia sävyeroja. Kuitenkin puheenjohtaja, tässä on poliittinen kysymys ja mm, tästä haluaisin yhdessä varjoesittelijöiden kanssa esittää suullisen tarkistuksen. Meillä on hyvin tiukka aikataulu. Meidänhän äh, tuli käydä keskustelua tai tulee käydä keskustelua ennen kuin äh, ministerineuvosto ja pysyvät edustajat äh, kokoontuvat. Ja tässä yhteydessä olisi erittäin hyvä, äh, jos se suositus, jonka ulkoasianvaliokunta hyväksyi niistä vaikutuksista ja niiden siitä, miten komission ja neuvoston yksiköt ja palvelut voivat toimia niin, ettei tapahdu päällekkäisyyksiä. Mutta työtä ei tehdä kahteen kertaan. Mitä tulee sitten näihin erityislähettiläisiin, niin me katsomme, että he kuuluisivat ulkosuhdehallinnon alaisuuteen. Kuultuani varjoesittelijöitä ja muun muassa herroja Brock ja Galtieri, jotka haluaisivat tehdä ehdotuksen, että osa varoista jäädytetään siihen asti, että nämä erityisedustajat tulevat ulkosuhdehallinnon alaisuuteen virallisesti. Mehän olemme tästä jo heinäkuussa keskustelleet ja pyrkimyksemme on siis äh, saada määrärahat äh, suunnilleen samalle tasolle kuin äh, vuoden 2013 talousarviossa. Rova Munies on sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Hän on kanssani samoilla linjoilla tästä ja samoilla linjoilla olemme ylipäätään. No, tässä on kuitenkin joitain maksusitoumusmäärärahakysymyksiä, kysymyksiä, joihin tulisi puuttua. Ne erityisesti sellaiset, jotka liittyvät Euroopan parlamentinkin toimiin, esimerkiksi vaalitarkkailu, matkat. Haluaisin kiinnittää tähän erityishuomiota niin, että tämä rahasumma saataisiin palautettua. Tässä on ehdotettu 5 miljoonan leikkausta. Sama koskee ASEANin ja latinalaisen Amerikan välinettä ja minun mielestäni puheenjohtaja olisi äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ponnistelisi, jotta kaikki nämä henkilöstömäärärahat, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon, palautettaisiin aiemmalle tasolle, sillä vaikka tässä kaikki luonnollisesti pyydämme säästäväisyyttä, Eh, niin ulkosuhdehallinnon on voitava toimia tiettyjen eh, sitoumusten pohjalta, sitoumusten, joita aiemmin on tehty, ja siksi mielestäni myös talousarvion tulisi olla näiden sitoumusten tasalla. Joten puheenjohtaja, eh, tällaista keskustelua tässä on käyty varjoesittelijöiden välillä ja toivon, että näitä linjoilta löydämme sitten sopimuksen niin, että tämä valiokunta ajoissa voi toimittaa budjettivaliokunnalle oman lausuntonsa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Salafranca. And now I would... Kiitoksia edustaja Salafranca. Ja nyt pyytää sitten Maria Munisse. Saisi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Todella vuoden 2014 talousarvio on poliittisesti erittäin tärkeä, koska tämähän on ensimmäinen monivuotisen rahoituskehyksen kauden vuosista, johon on kohdistunut todella hyvin voimakkaita leikkauksia. Olemme samaa mieltä esittelijä Salaf, valmistelija Salaf Rankan kanssa me emme hyväksy tätä massiivista budjetin leikkausta. Eli se, mitä muut toimielimet ovat ehdottaneet talousarvion suhteen, johtaisi 12,5 prosentin leikkaukseen EU-talousarviossa otsakkeen neljä kohdalla verrattuna aiempaan vuoteen. Ne, jotka haluavat äh, säästölinjaa, haluatko he tästä todella sitten myös ulkopolitiikan ja ulkosuhdehallinnon puitteissa? On täysin käsittämätöntä, että on ehdotettu tällaista äh, horisontaalista leikkausta ottamatta ollenkaan huomioon, mitä äh, prioriteetteja muun muassa tällä valiokunnalla on ollut. Poliittinen ryhmämme on esittänyt kuutta tarkistusta, jossa todella valittelemme sitomusmääräyksien sitoumusmäärärahojen 12,5 prosentin leikkausta ja maksumäärärahojen 8 prosentin leikkausta. Tämä vuoden 2014 talousarvio ei ollenkaan sillä tasolla, jolle komissio alun perin äh, sen halusi asettaa. Ja tällä tulee olemaan erittäin vakavia vaikutuksia, siis näillä leikkauksilla tulee olemaan järkyttäviä vaikutuksia naapuruspolitiikkaamme jopa 30 prosenttia Äh, siis itäinen ja eteläinen naapuruutemme, äh, ylipäätään koko lähinnä äh, prosessi vaarantuu tässä hätää, apu, vara, rahasto, sitä halutaan leikata, joten emme voi myöskään sitten tuleviin kriiseihin soveltuvalla tavalla vastata. Olemme muiden poliittisten ryhmien esittelijöiden kanssa yhdessä vaatineet, että summat palautetaan vuoden 2013 talousarvion tasolle. Tämä on mielestämme vähintä, mitä tulee vaatia tässä valiokunnassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän leikkaamme, sitä kunnianhimoisempia olemme uusien tavoitteiden saavuttamisessa, joten täytämme tuon kolon kunnianhimolla. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron varjoesittelijöistä? Edustaja Löysin. Ja aus unserer... Niin, meidän näkökulmastamme GUE NGLn näkökulmasta ei ole kyse pelkästään siitä, että hylätään mm, leikkauksia, vaan on aloja, joissa me emme laisinkaan vastusta leikkauksia, kun on esimerkiksi sotilasmenoista tai sotilas- ja siviilialan yhteistyöstä työhön tarvittavista menoista, niin olemme sitä mieltä, että siellä kyllä voidaan leikata ja joitakin, joitakin äh, maksut perua kokonaan. Minun tarkistukseni, meidän ryhmämme tarkistuksemme äh, kuvaavat tässä enemmän näitä politiikan aloja, eh, ulkopolitiikan tällaista siviiliä suuntautumista, eh, sitä kuvaamme ja tällaista kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ulkopolitiikkaa. Sitä varten haluaisimme sitten riittäviä määrärahoja ähm, muilla aloilla voimme ihan hyvin luopua määrärahojen tuhlauksesta. En mene tässä nyt tarkemmin tähän asiaan, koska kyllä se näkyy näistä tarkistuksista. Kiitoksia. Salafranca, if you have something. Kiitoksia. Edustaja Salafranca, onko teillä jotain sanottavaa? Eh, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on varmaankin nyt ihan kypsä niin, että valiokuntamme voi tehdä päätöksen sen pohjalta. Rova Lösingin huolenaiheet olen äh, tässä kyllä kuullut, joissain asioissa olemme samaa mieltä esimerkiksi hänen pohdintansa kansalaisyhteiskunnan tilanteesta tietyissä tarkistuksissa ja mitä sitten tulee ähm, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Sen suhteen olemme eri linjoilla ihan poliittisestikin ja keskustelu, jota tässä valiokunnassa juuri käytiin äsken äh, Sarjus Voskin ja Demarien esittelijän mietinnöstä osoittaa, että meillä on edessämme koko joukko haasteita, koska meillä on uusia painopistealueita. Ja ei kerta kaikkiaan voida lähteä leikkaamaan määrärahoja. Meillä on lisää vastuuta ja sitten vähemmän rahaa. Mitä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan tulee, siinäkin tarvitaan vastausta tiettyihin haasteisiin Ihmiset kolkuttelevat ovillamme ja Euroopan unionin on vastattava, joten Euroopan parlamentin, joka on budjettivallan käyttäjä, täytyy kantaa oma vastuunsa. Ja näin ollen olenkin Rova Munisin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä talousarvio, koska kyseessä on uuden rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi. Ja kyllä aika huono alku olisi, jos Euroopan unioni joutuisi toimimaan näin mm, voimakkaiden leikkausten pohjalta ulkopolitiikassaan. Huomenna meillä on tämän valiokunnan ylimääräinen kokous ja olen aivan varma siitä, että Tuossa kokouksessa vielä jatketaan keskustelua tästä näistä leikkausehdotuksista, mitä tulee ulkoiseen toimintaamme. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia koko rahoituskauden ajan, erityisesti nyt sen ensimmäisenä vuonna. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja eri poliittisia ryhmiä niiden panoksista tähän työhön. Ja me äänestämme sitten Eero Valesing. Tiedämme, että kyseessä on luonteeltaan hyvin taktinen toimi. Kaikki tiedämme, miten tätä budjettikeskustelua käydään. Me lähetämme oman kantamme budjettivaliokuntaan ja tämän jälkeen sitten alkaa, alkaa varsinainen kädenvääntö ja katsotaan, että voidaanko meidän ehdotuksemme ottaa sitten mukaan Euroopan parlamentin kantaan, josta sitten väännetään kättä muiden toimielinten kanssa. Joten Tämä valiokunta puolustaa tällä ulkopolitiikkaa. Me annamme kantamme keskiviikkona ja mitä konkreettisiin lukuihin ja numeroihin tulee, niin niitä tullaan kyllä vielä hieman jatkossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Yksi asia, jonka opin, kun käsittelin tilintarkastajia ja valtiovarainministereitä, oli se, että kun leikkaus on tehty, sitä ei palauteta koskaan. Ne rahat menevät ikuisiksi ajoiksi, joten olen samaa mieltä teidän kanssa tässä asiassa. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että Äänestys järjestetään 4. syyskuuta. No sitten menemme seuraavaan kohtaan, joka on Euroopan unionin liittymistä valmistelevan rahoituksen hallinta. Herra Katsin ei ole täällä, mutta edustaja Neits puhuu hänen puolestaan ja esittelee tämän mietinnön. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Uh, Kiitoksia. Thank, you haluaisin kollegoiden puolesta kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Se on tehnyt tämän lausuntoluonnoksen paljon tarkemmaksi. Ja budjettivaliokunnan kollegoiden Katsinin ja koko ryhmäni puolesta haluaisin korostaa kolmaa tärkeää elementtiä tässä lausunnossa. Ensinnäkin sitä tärkeyttä, jota osoitetaan sille, kuinka tärkeää on jatkuvasti uuden lisäkouluttaa tuomareita ja syyttäjäviranomaisia. Tämä on erittäin tärkeää, jotta tulevaisuuden oikeuslaitoksen uudistuksia voitaisiin toteuttaa. Toiseksi on tärkeää toimia aikaisin oikeuslaitoksen uudistuksissa. Toivottavasti me olemme nyt ottaneet oikeita askelia. Eräät ovat sitä mieltä, että niitä ei ennen Bulgarian Romanian liittymistä Euroopan unioniin tehty oikein. Länsi-Balkanin alueella mailla on suuria systemaattisen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ongelmia, ja siellä poliitikot, poliittiset puolueet ja instituutiot tarvitsevat selkeästikin tukea jotta oikeusjärjestelmä voisi olla riippumaton ja valpas. Ja haluaisin myöskin korostaa tarvetta ottaa parlamentit ja kansalaisyhteiskunta aktiivisesti mukaan toimeenpano, seuranta ja arviointiprosessiin kaikkien IPA-rahoitettujen hankkeiden kohdalla. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta voisimme saada oikeuslaitoksen uudistuksia oikein aikaan. Omissa maissamme olemme, olemme havainneet, että oikeuslaitoksen uudistaminen on jatkuvaa työtä, se ei koskaan pääty sillä yhteiskunta kehittyy ja asiat muuttuvat ja näin oikeuslaitoksen täytyy sopeutua uuteen tilanteeseen ja näihin jatkuviin muutoksiin. Tämä on meidän maissamme totta ja aivan yhtä totta näissä maissa. Kiitoksia. Thank you very much. Mr. Salafranca, please. Kiitoksia. Edustaja Salafranca. Eh, el ponente en la sombra de mi grupo político, el señor Kukan, me ha encomendado... Kiitoksia. Kukan ryhmäni varjoesittelijä pyysi, että minä edustan häntä, koska hän ei valitettavasti voinut tänä iltapäivänä olla täällä. Minä haluaisin hänen nimissään sanoa muutaman sanasen tähän mm, mietintöön liittyen, jonka edustaja Naits esitteli edustaja Katsinin puolesta. Edustaja Kukan on sitä mieltä, että edustaja Katsinin lausunto vastaa politiikkamme prioriteetteja, nimittäin edistystä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja oikeuslaitoksen uudistamisessa. Nämä ovat kaksi suurta prioriteettia laajentumisten yhteydessä. Tämän tuen täytyy liittyä prioriteetteihin – ja sille on annettava myös riittävät määrärahat, jotta se voidaan toteuttaa käytännössä. Lisäksi olemme sitä mieltä, että täytyy olla yhteys niiden tulosten välillä, joita tämä uudistus tuo mukanaan. Se on tarkistettava tapaustapaukselta ja niiden toimenpiteiden kanssa, joita edistys tuo mukanaan. Esimerkiksi nimenomaan juuri järjestäytynyt rikollisuus ja korruption torjunta. Ja on tärkeää, ja tätä edustaja kukankin haluaisi korostaa, että näitä määrärahoja käytetään tehokkaasti. Mehän olemme jo puhuneet ongelmista budjetissa, Euroopan unionin budjetissa, ja siksi tämän tulisi olla yksi tavoite, joka on kaikkien sydäntä lähellä, nimittäin että määrärahoja käytetään tehokkaasti ja hyödynnetään mahdollisimman hyvin näitä määrärahoja, jotka EU tarjoaa. Kokonaisuudessaan puheenjohtaja, me äh, arvioimme tämä, asia myönteisesti. Meidän ryhmämme tukee kaikkia kohtia ja kaikkia tarkistuksia, jotka menevät siihen suuntaan, että nämä tavoitteet todellakin toteutetaan, jotka juuri äsken kuvasin. Kiitoksia. Mister... Eh, Kiitoksia. Edustaja Gomes. also... Kiitoksia. Minäkin puhun varjoittelemme edustaja Kopan puolesta. Hän pyysi minua tekemään huomioita puolestaan oikeusjärjestö, oikeusvaltion periaatteiden vahvistaminen näissä kandidaattimaissa on erittäin tärkeää. Se on ehto sille, että eurooppalaisen perheeseen voitaisiin liittyä. Parlamentti seuraa hyvin tarkasti yhä oikeus laitosten uudistusta ja julkishallinnon uudistusta kaikissa näissä ehdokasmaissa ja korostaa sitä, kuinka tärkeää on taistella korruptiota vastaan. On tärkeää, että Euroopan unionilla on pitkän aikavälin strategia kansalaisyhteiskunta aloitteen rahoittamiseksi ja sellaisten e, järjestöjen e, tukemiseksi, jotka vastustavat korruptiota ja ajavat läpinäkyvyyttä ja vastustavat järjestäytynyttä rikollisuutta. On tärkeää e, taata oikea-aikainen oikeus ja ennakoitavuus oikeusjärjestelmässä sekä kansalaisille että yrityssektorille. Ja niissä maissa, joissa nämä projektit eivät ole edenneet tai viivästyksiä on, komission tulisi taata tarjota enemmän tukea ja rohkaisua. Kaikkia ponnistuksia näillä aloilla tulisi tukea mielestämme. Kiitoksia. Sitten edustaja Stil. Doista borba protiv korupcije mora ostati u samom središtu Kiitos, puheenjohtaja. Taistelu korruptio korruptiota vastaan. Korruption torjunnan tulisi säilyä yhtenä Euroopan unionin prioriteettina ja liittymistä valmistelevan välinen suhteen myös. Tämä on aihe, että jos lukee sanomalehtiä missä tahansa itäisen Euroopan maassa, niin vaikkapa tämän päivän lehdissä Bosnia-Herzegovinassa eh, lehden otsikkona oli, että yksityistäminen on valtion varojen ryöstöä. Meidän tulisi näissä asioissa välittää hyvin selväsanainen viesti. Täytyy tehdä selväksi, miksi korruption torjuminen on niin tärkeää demokraattisille valtioille sekä oikeusvaltioille. Mitä me Euroopan parlamentissa teemme ottaksemme näitä maita saman nämä instituutiot jaloilleen? Eiväthän ne itse korruptiota sinänsä synnytä, nehän ovat EU instituutioiden perustamiakin usein. Ja komission jäsen Fyle on kutsunut koolle tapaamisen lokakuun alussa, jossa todella tarkoituksena on korruption torjuntaa vahvistaa. Uh, DG Enlargement. Kiitoksia. Nyt uh, komission puolesta Eero Schumann Hitzler laajentumispääosastolta. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani vahvistaa komission nimissä, että me olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää saada aikaan riippumaton ja tehokas oikeuslaitos ja torjua korruptiota. Tämä näkyy myös viime vuoden laajentumistrategiassa ja sitä korostetaan myös tulevassa laajentumistrategiassa, joka esitellään tämän vuoden lokakuussa. Yhtä lailla se vahvistetaan niin kutsutun uuden lähestymistavan kautta liittyen neuvottelulukuihin 23 ja 24, kun on kyse ehdokasmaista. Komissio haluaa käsitellä näitä asioita heti liittymisneuvottelujen aluksi. Tämä suunniteltu IPA 2-asetus, joka määrittelee ehdot rahoitusavun jatkamiseksi laajentum- ehdokasmaille, vaatii tarkkaa edistymisen seurantaa kaikilla osa-alueilla ja mahdollistaa sen, että tämä rahoitusapu suhteutetaan edistykseen ja näin hän myös mietintöluonnoksessa on pyydetty. Ohjelmat, joihin komissio ryhtyy, niihin on mitattavia indikaattoreita, jotta edistystä voidaan seurata. Mitä tulee eh, tarpeellisiin summiin, jotta oikeuslaitoksen uudistusta voidaan eh, tukea korruptiovastaisessa taistelussa. Meidän huomioitava myös näiden maiden absorptiokyky. Eh, parannukset, jotka ovat tarpeen ja uudistukset, joita on tehtävä oikeuslaitoksessa ja petoksen torjunnassa, eivät välttämättä ole sellaisia, että tarvitaan valtaisia investointeja. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä ja kaikkien niiden kanssa, jotka täällä parlamentissa ovat tänään puhuneet, että meidän on nähtävä tämä pitkän tähtäimen tavoitteena ja sen täytyy perustua tällaisen pitkän tähtäimen kattavaan strategiaan. Maissa tarvitaan mentaliteetin muutosta, jota myös tuetaan julkisuudessa ja tiedotusvälineissä. Ja olemme myös samaa mieltä siitä, että kansalaisjärjestöille ja tiedotusvälineille on annettava tärkeä rooli ja myöskin kansallisille parlamenteille, kun valvotaan edistystä. Tällä tavoin voimme luoda suuren koalition ihmisiä, joilla on oikea mielipide tällä alalla, jotka pystyvät tuomaan saman aikaan tarpeelliset muutokset. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Neit. Haluatteko lisätä jotain? Uh, <clears throat> no, thank you very much. Paljon kiitoksia. En halua lisätä muuta. Haluaisin vain kiittää kaikkia osallistumista keskusteluun ja yhteenvetona sanoa, että suuri yksimielisyys on olemassa näiden ohjelmien ja näiden äh, varojen päämäärän suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraamme nyt välittömästi seuraavaan asiaan, Euroopan unionin ja Jordanian väliseen assosiaatiosopimukseen. Ähm, edustaja Neitsa, olkaa hyvä. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä kunnia esitellä teille päätöslauselma esityksen liittyen EUn ja Jordanian väliseen assosiointiin, joka se puolestaan liittyy Eurovälimerisopimukseen liitettävään pöytäkirjaan, joka koskee EUn ja Jordanian puitesopimusta Jordanian osallistumisesta unionin ohjelmiin sääteleviin yleisiin periaatteisiin. Tällainen on siis tämä otsikko. Pöytäkirja itse noudattaa aiempien pöytäkirjojen periaatteita, kun näitä sopimuksia on äh, solmittu muiden maiden kanssa. Niin kuin tiedätte, neuvosto hyväksyi ehdotuksen, jonka komissio teki. Tässä ehdotuksessa halutaan mahdollistaa naapuruuspolitiikan osallistuvien maiden osallisuus virastojen toimintaan ja ohjelmiin. Tästä on sovittu jo 2007 ja sitten puitesopimusten suhteen päätettiin, että voidaan Algerian, Armenian, Azerbaidsanin, Egyptin, Jordanin, Israelin ja niin edelleen kanssa näistä neuvotella. Kyseessä ovat yleiset, yleinen osallistuminen yhteisön ohjelmiin. Maaliskuussa 2011 Jordania ilmaisi kiinnostuksensa osallistua ohjelmiin, jotka ovat avoimia kumppanimaillemme naapuruuspolitiikan puitteissa. Ja komissio käynnisti neuvottelut, saattoi ne päätökseen. Komissio julkaisi sitten muistioon ehdotuksen neuvoston päätelmiksi ja näin tämä pöytä. Kirja hyväksyttiin neuvostossa ja nyt sitä siis ehdotetaan meille. Toivon, että Euroopan parlamentti hyväksyntänsä antaa. Minä uskon, parhaat kollegat, että erityisesti näin tien risteyksessä on hyvin tärkeää Euroopan parlamentin antaa mahdollisimman laaja hyväksyntä tälle pöytäkirjalle. Niin kuin tiedätte, Jordania on köyhä maa. Sillä ei ole paljoa luonnonvaroja, muun muassa öljyä sillä ei ole. Ja se on ollut erittäin myönteisessä roolissa. Alueen alueellisten konfliktien eh, ratkaisuissa. Eh, Jordania on auttanut monia maita alueella eh, hoitamaan esimerkiksi pakolaiskriisejä, ja se on estänyt tilanteen kiristymisen monissa tapauksissa. Esimerkiksi Irakin sodan aikana se hoiti pakolaiskriisiä ja nyt se on vastaanottanut satoja tuhansia syyrialaisia pakolaisia. Eli Jordania todella tekee kaikkensa. Tällä hetkellä pakolaisten määrä on niin valtava, että koko Jordanian yhteiskunta natisee liitoksissaan ja instituutiot, jotka tällä hetkellä ovat itsekin uudistusten tiellä, vaikealla uudistusten tiellä, ovat todella kantokykynsä rajoilla. Ja olisi todella hyvä, jos Euroopan parlamentti lähettäisi myönteisen signaalin maalle hyväksymällä tämän pöytäkirjan maalle ja sen kansalaisille. Kiitos. Siis de Kaiser, please. Kiitoksia, edustaja de Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. olen erittäin, erittäin suurta osalta aivan samaa mieltä tämän erittäin hienon päätöslauselma äh, luonnoksen kanssa, joka Anemi Neits meille on esittänyt ja minä jaan hänen analyysinsa alueen tilanteessa tällä hetkellä. Minulla olisi pari pientä asiaa, jotka haluaisin nyansseina mainita. Ne eivät äh, millään kyseenalaista mitään. Ensimmäinen ehkäpä on se, joka koskettaa syyrialaisia pakolaisia. On totta, että koska Jordanialla on raja Syyrian kanssa, se maksaa hyvin raskaasti nyt Syyrian sisällissodasta. Tämä uhkaa maan vakautta. Kuitenkin minä pahoittelen sitä, että Jordania on asettanut selvän esteen palestinalaisille, syyrialaisille äm, pakolaisille, vaikka se on muita pakolaisia Syyriasta ottanut vastaan vapaasti. Nyt nämä palestinalaiset Syyriasta pakenevat henkilöt eivät pääse Jordaniaan eivätkä muihinkaan naapurimaihin, ovat pakenemaan erittäin kauas, ja tämä on hyvin ongelmallinen kysymys. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että positiivisista seikoista meidän tulisi Jordanian neuvottelija, sovittelijan rooli mainita. Se toimii erityisesti palestinalaisessa konfliktissa sovittelijana, ja tämä maa on siis Lähi-idän sovittelijan roolissa meille tärkeä maa. Ja on totta, että Jordania on tehnyt monia ponnistuksia, jotta lopultakin se saisi toteutettua sosioekonomisia uudistuksia. Näitä uudistuksia pitäisi saada aikaa, niiden pitäisi kantaa hedelmää ja ne, niiden pitäisi tukea yhteiskunnallista oikeutta. Tämä ei ole helppo maa. Maa on täynnä jännitteitä tällä hetkellä, ei vain pakolaisten vuoksi. Maassa on myös todellisia sisäisiä ongelmia ja meidän tulisi ehkäpä tukea hiukan hallitusta ja hallintoa, jotta se voisi tarjota enemmän yhteiskunnallista oikeutta. Nämä asiat minä ottaisin tähän tekstiin mukaan ja onnittelen edustaja Neitsiä hänen erittäin tiiviistä ilmaisustaan. Hän on saanut olennaisen mukaan. Kiitoksia. If, uh, Mrs. Nates would like to... Kiitoksia. Haluaisiko edustaja Neits lisätä jotain? Vai ei, minä haluaisin kiittää Veronikia näistä huomioista, joita hän juuri teki. Ja minä tulen tarkastelemaan uudelleen kuinka, tätä perustelukohtaa ja tarkastella sitä, olisiko mahdollista lisätä äh, tässä kollegan erittäin hyvin perusteltuja huomioita mukaan tekstiin. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Hyvä, kiitoksia. Tarkistusten jätön määräaika on 4. syyskuuta kello 18. Tämä on siis määräaika. Nyt meillä on lyhyt tauko ja kerron teille, että emme aloita kello 6.30, vaan aikaisemmin, koska herra Davenport tulee varmaan viisi, viiden minuutin kuultu. Ai, hän on tuolla jo. Hyvä on. Me odotamme puheenjohtajaa. Siihen menee varmaan viisi minuuttia. Ja sitten voimme aloittaa suurlähettilän kanssa. Ja tämä kokous järjestetään suljetuin ovin, muistutan kaikkia siitä, kuten yleensä näissä tapauksissa.